No niin, hyvää iltapäivää. Haluan toivottaa jälleen kaikki kollegat sydämesti tervetulleeksi aamupäivän kokouksen jatkoon. Meillä on täällä yksi esityslistan kohta, jota on lykätty. Kyse on tulevasta yhteisestä maatalouspolitiikasta ja siihen liittyvästä sääntelystä. Esittelijä on Tamas Deutsch, Äh, Iljana Ivanova ja muut. Ja tilintarkastustuomioistuimessa toivotan tervetulleeksi herra Kretäänin. Nyt kysymys kuuluukin, että voimmeko tässä heti antaa tilintarkastustuomioistuimen edustajalle puheenvuoron vai haluavatko esittelijät äh, tässä puheenvuoron? No niin, tilintarkastustuomioistuin siis. Annan siis puheenvuoron herra Kretäänille, olkaa hyvä. Äh, merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, hyvät edustajat, haluaisin aivan ensin kutsua teitä, kiittää teitä tästä kutsusta tulla esittelemään tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa yhteisestä maatalouspolitiikasta. Tämä lausunto kattaa ne neljä pääasiallista projektia, joista uudistuksesta löytyvät ja niistä on puhuttu näissä esity- erityiskertomuksissa. Haluaisin esityksessäni keskittyä neljään kohtaan. Ensimmäisenä yksinkertaistaminen yhteisessä maatalouspolitiikassa näyttäisi siltä, että olisi tarpeen todeta, että komission oli pakko pakko vastata neuvoston, tilintarkastustoimistumin ja parlamentin pyyntöihin, jotka liittyivät nimenomaan yksinkertaistamiseen. Ja voisin antaa kaksi esimerkkiä. Yhtäältä perusmaksujärjestelmä tulee korvaamaan kaksi aikaisempaa järjestelmää, tilatukijärjestelmä – ja jota siis sovellettiin maihin, jotka liittyivät Euroopan unioniin vuonna 2004, eli kaksi entistä järjestelmää korvataan yhdellä. Ja sitten tämä tilatukijärjestelmä tulee poistumaan, eli tässä tapahtuu huomattavaa yksinkertaistumista. Toiseksi me saamme yksinkertaisemman järjestelmän, mitä tulee pieniin tiloihin Muissa kohdissa komissio on todennut ongelman ja ehdottanut korjaavia toimenpiteitä, mutta meidän kannaltamme ne ovat hieman ongelmallisia ja palaan näihin hetken kuluttua. Mutta tästä syystä tilintarkastustuomioistuimen mielestä YMP on edelleen hyvin monimutkainen lainsäädännöllinen paketti ja voisin antaa kolme esimerkkiä tästä monimutkaisuudesta valottaakseni sitä, mitä tarkoitan. Ensinnäkin, mitä tulee maaseudun kehittämiseen, tässä mainitaan kuusi eri ö, sääntökokoelmaa. Nämä juontavat juurensa rakennerahastoihin ja sieltä sitten siirrytään aivan kansallisiin lainsäädäntöihin saakka. Toiseksi ehdollisuus Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että lainsäädäntöpuitteiden uudelleen järjestäminen, mitä ehdollisuuteen tulee, siitä saadaan aikaan yksinkertaistamista, mutta yksinkertaistaminen on näennäistä. Toisin sanoen tuodaan yhteen ennen hajanaiset toimenpiteet, mutta meidän mielestämme mitään todellista yksinkertaistamista tässä ei kyllä tapahdu. Kolmas esimerkki liittyy aktiiviviljelijöihin ja tukien kattoihin. Tilintarkastuskomissio halusi paremmin kohdentaa aktiiviviljelijöille suunnattavat tuet ja aikoi asettaa katon näille summille. Ja tilintarkastustuomioistuin on täysin samaa mieltä komission kanssa. Proposé, ja kuitenkin nämä ehdotut toimenpiteet meidän mielestämme ovat hyvin monimutkaisia ja niitä olisi hyvin hankala tehokkaalla tavalla toteuttaa. Tässä kohdassa tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että voitaisiin antaa yleinen määritelmä aktiiviviljelijälle ja annettaisiin komissiolle tehtäväksi sitten hallinnoida tätä lainsäädäntöä, jotta sitä voitaisiin soveltaa konkreettisten tapausten kirjoon. Koska meidän mielestämme on aika ei ole kovinkaan mahdollista etukäteen ennakoida kaikkia käytännössä eteen tulevia tilanteita tällaisessa lainsäädäntötekstissä, joka on yleinen luonteeltaan. Toinen kohtani liittyy maatalouspolitiikan, yhteisen maatalouspolitiikan lopullisuuteen. Tämä on tärkeä kohta ja meidän mielestämme lainsäädäntöehdotukset eivät tarjoa riittävän selkeitä vastauksia kysymyksiin, jossa esitään kysymys siitä, mitä YMPstä tulisi saada irti, miksi annetaan tukia. Tehdyt ehdotukset perustuvat tämän politiikan keinoihin, toisin sanoen toisin sanoen äh, taloudellisiin voimavaroihin, joita avuista löytyy, ja myöskin näiden apujen ehtoihin, sen sijaan, että puhuttaisiin niistä tuloksista, joita asetuksella tavoitellaan, ja että sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, miten näitä äh, tuloksia mitataan. Tämän tyyppinen äh, suunnittelu, jossa mennään määrärahoista suunnittelun suuntaan. Tästähän komissio on puhunut, mutta meidän mielestämme tätä ei ole saavutettu. Tässä myöskin voisin antaa esimerkkejä, neljä esimerkkiä siitä, mitä tällä tarkoitan. Mitä tulee suoriin tukiin, Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että mitään ei sanota tämän asetuksen artikloissa tavoitteista eikä niistä tuloksista, joita politiikalla tavoitellaan. Toinen esimerkki liittyy tuen jakamiseen edunsaajien kesken. Tässä sama tilanne, toisin sanoen asetuksessa ei määritellä tavoitteita. Tuen jakaminen pysyy samanlaisena kuin se on tälläkin hetkellä, eli se perustuu pinta-alaan. Toisin sanoen suuret tilat jatkossakin tulevat saamaan suurimman osan tuista. No tietenkin edistysaskeleitakin on otettu. Huonommassa asemassa olevien alueiden viljelijät ja nuoret viljelijät ovat saaneet lisämäärärahoja per hehtaari mutta yleisesti ottaen näistä edistysaskeleista huolimatta tästä löytyy sisäistä ristiriitaa. Tämä ristiriita on ollut jo aikaisemmassakin järjestelmässä olemassa ja se on seuraava. Yhtäältä halutaan tukea, antaa tukea ansiotasolle, mutta sitten toisaalta taas ei sopeuteta tätä tukea tilojen tilanteeseen. Esimerkiksi että se sovel- mukautettaisiin niihin kustannuksiin, joita viljelijöille syntyy. Kolmas esimerkki. Tämä liittyy ehdollisuuteen ja tähän ekologiseen ulottuvuuteen, joka tuli tämän uuden järjestelmän myötä voimaan, perustukijärjestelmän myötä voimaan. Eli tämä ekologinen ulottuvuus, sitä ei määritellä riittävällä tavalla. Ja me tiedämme, että on tehty tieteellisiä tutkimuksia, jotka osoittavat sen, että täytyisi suorittaa mittauksia, joiden perusteella voitaisiin määritellä ekologisesti merkittävät alueet. Esimerkiksi tämä liittyy biologiseen monimuotoisuuteen. Meillä on tästä paljonkin tieteellistä tietoa, mutta asetuksessa ei aseteta konkreettisia tavoitteita eikä siinä puhuta siitä, kuinka useassa tapauksessa näitä toimenpiteitä odotetaan käytettävän. Ja sitten neljäs kohta, se liittyy maaseudun kehittämiseen. Asetuksessa puhutaan tavoitteista ja painopistealueista, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että nämä tavoitteet ja painopistealueet ovat liian erilaisia ja tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tavoitteena tulisi olla paremmin kohdennetut, vähemmän monimutkaiset tavoitteet. Sitten pääsen kolmanteen pääkohtaani, joka liittyy komission harjoittamaan valvontaa liittyen YMPn hallinnointiin jäsenvaltioissa. Aivan ensimmäiseksi kaksi huomiota maksuvirastoista ja sertifiointivirastoista. Kuten te tiedätte, jäsenvaltiot valtuuttavat maksajavirastot, jotka siis suorittavat maksut viljelijöille. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että komissio, joka on loppukädessä vastuussa talousarvion toteuttamisesta, sen tulisi valvoa näiden maksajavirastojen toimintaa alusta lähtien ja sen tulisi varmistaa se, että nämä niiden käyttämät järjestelmät ovat tehokkaita ja luotettavia. Tällä vältyttäisiin moneltakin ongelmalta, kun tämä politiikka kehittyy. Ja mitä tulee sertifiointitahoihin, no niille ei saada lupaa jäsenvaltioilta. Jäsenvaltiot yksinomaan nimeävät ne mutta komissio käyttää kuitenkin näitäkin tahoja tavallaan vakuuksien lähteenä. Ja tästä syystä tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että näille tahoille täytyisi antaa tarkistusrooli. Niillä tulisi olla roolina tarkastella kansallisten virastojen voima, käyttöön ottamia järjestelmiä ja myöskin arvioida niiden suorituskykyä. Toinen asia, joka liittyy sertifiointitahoihin, liittyy siihen, että komissio haluaa laajentaa niiden sovellusalaa myöskin maksujen laillisuuteen. Tehän tiedätte, että tänä päivänä näiden tahojen vastuu rajoittuu puuttuu tilien luotettavuuteen ja nyt, ne, nyt tätä halutaan laajentaa koskemaan myöskin maksuja ja meidän mielestämme tällä vahvistettaisiin erittäin hyödyllisellä tavalla näiden tahojen roolia. Mutta se tapa, jolla komission tahto on heijastettu tähän asetusehdotukseen, se on meidän mielestämme hyvin yllättävä koska asetusluonnoksessa sanotaan, että tulevaisuudessa nämä sertifiointitahot eivät antaisi mielipidettään tileistä, vaan tarkastuslausumasta hallintoon liittyvästä tarkastuslausumasta, siis se, jonka allekirjoittaa maksajaviraston johtaja meidän mielestämme luonnollisestikin on suuri ero sen välillä, että antaa lausunnon hallintoon liittyvästä tarkastuslausumasta ja sen välillä, että annetaan lausuma, jolla äh, sertifioidaan tilit ja myöskin annetaan lausuma näiden tilien luotettavuudesta. Eli täytyy olla tarkka sen suhteen, mitä tämän tyyppisessä artiklassa sanotaan. Sitten sitten neljäs ja viimeinen kohta, mutta se on hieman pidempi. Tämä neljäs liittyy tilien selvittämiseen ja siihen, että peritään, peritään maksuja takaisin, kun ehdot eivät täyty. Ensinnäkin tilien tarkastaminen ja hyväksyminen. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – on aina hieman eri asia kuin nämä määritelmät, joista varainhoitoasetuksessa tällä hetkellä sen artiklassa 53 puhutaan ja myöskin tämän ase- varainhoitoasetuksen toimeenpanosäännöksestä ja sen artiklasta 42. Tilintarkastustuomioistuin on useaan otteeseen muistuttanut, että tilien tarkastamisen ja hyväksymisen päätavoite on ottaa ottaa lopullinen vastuu talousarvion toteuttamisesta. Ja aivan erityisesti silloin, kun on kysymys maatalouskuluista, jotka siis äh, hoidetaan äh, jaetun vastuun puitteissa jäsenvaltioissa. Ja tästä syystä, siis juuri sen takia, että halutaan ottaa tämä loppuvastuu, täten komission tulisi määritellä niiden kulujen määrä, joita se suorittaa säännöllisesti, ja toisaalta sen tulisi poistaa siitä ne kulut, jotka eh, eivät ole sääntöjen mukaisia. Tämä se, että tehtäis määriteltäisiin nämä kulut etukäteen, jotka ovat siis toistuvia, jotka voidaan viedä talousarvioon Tällaisesta kuitenkaan ei edelleen asetuksessa puhuta, ikään kuin se olisi komission sitoumus. Tämä kohta, tämä vuosittainen summa kuluista, jotka viedään talousarvioon, niin siitä ei edelleenkään ole mitään positiivista päätöstä tehty. Edelleen liittyen tilien tarkastamiseen ja hyväksymiseen, tilintarkastustuomioistuin toteaa, että nämä päätökset, joita on tehty, niin niistä ei saada aikaan näitä korjauksia, joista on puhuttu. Toisin sanoen on puhuttu oikaisutoimista, joita komissio voisi tehdä. Ja vieläkin yllättävämpää tämä on sen takia, että se järjestelmä, jolla näitä oikaisuja tehdään, niin se on eri järjestelmä kuin se, mitä käytetään esimerkiksi sosiaalirahastossa, kohesiorahastossa, aluekehitysrahastossa. Rakennerahastojen kohdalla silloin, kun komissio aikoo tehdä könttäsummaisen rahoitusoikaisun, niin silloin sen täytyy todeta, että tämä summa on alkaa alhaisempi kuin se könttäsumma, josta on sovittu. Ja se että mahdollisuus, mahdollisuus siitä, että tämä summa olisi korkeampi, niin siitä ei puhuta tässä asetusehdotuksessa lainkaan. Sitten tukien leikkaaminen. Missä tapauksessa tukia voitaisiin leikata? Silloin, kun tietyt ehdot, jotka liittyvät tukeen, ne eivät täyty. Tässä kohdassa minun täytyy sanoa, että asetusehdotus, ja tässä aivan erityisesti puhun artiklasta 65 asetuksessa, se on hyvin sekava. Esimerkiksi siinä tehdään täysin keinotekoinen ero, enkä ole ymmärtänyt tämän merkitystä, yhtäältä maksujen leikkaamisen ja sanktioiden välillä – ero näiden kahden välillä, sitä ei selitetä millään muotoa tässä. Ja jos mennään hieman pidemmälle, jos hypätään artiklaan 97, siellä lukee, että sanktiot maksuleikkausten muodossa niillä ei ole vaikutusta maksujen laillisuuteen. Tämä myöskin on hyvin yllättävä toteamus, koska konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että edunsaaja, joka rikkoo asetusta, sitä kuitenkin pidettäisiin oikeutettuna tukeen ja tukea pidettäisiin täysin laillisena, mutta edunsaajan kuitenkin täytyisi palauttaa siitä osa ja maksaa vielä sitten sakkoja rikkomuksesta. Eli en, en ole ymmärtänyt tämän, tämän säädössarjan merkitystä. Tukien leikkaamispolitiikka, se on tietenkin olennainen osa ehdollisuutta. Tukien leikkaamisen kautta pyritään siihen, että ehdollisuutta kunnioitettaisiin. Kaksi huomiota tästä kohdasta. leikkaukset rikkomustapauksissa ehdollisuudessa. Tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tässä on kysymys juridisesta velvoitteesta, joka koskee kaikkia viljelijöitä, jotta he saavat suoria tukia ja tämä tekee maksusta, sääntöjen rikkominen tekee maksusta laittoman, mutta näin ei kuitenkaan asetuksessa sanota. Ja lopuksi ja edelleen liittyen ehdollisuuteen, tilintarkastustuomioistuin on todennut, että tuen leikkaukset silloin, kun rikkomusta on tapahtunut ehdollisuudessa, niin meidän mielestämme tätä järjestelmää on heikennetty, koska leikkausprosentti joka mainitaan edellisessä asetuksessa oli noin kolme prosenttia. Tässä uudessa asetusehdotuksessa prosenteista ei puhuta lainkaan. Minä päätän puheenvuoroni Tähän sanoisin vain yhteenvedonomaisesti, että ei tule unohtaa sitä, että uudistuksen täytäntöönpanoon liittyy hallinnollisia kustannuksia jäsenvaltioissa – Hallinnolliset kulut voivat nostaa suoria tukia noin 15 prosentilla. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että ei ole annettu paljonkaan tietoa siihen suuntaan, joka antaisi ymmärtää, että nämä kustannukset maksaisivat itsensä takaisin esimerkiksi tehokkuutena. Minä olen nyt päässyt esitykseni loppuun. En kuitenkaan haluaisi päättää puheenvuoroni ilman, että painottaisin sitä, kuinka tärkeä meidän kontaktimme teidän valiokuntanne mietinnön esittelyiden suuntaan on ollut. Meidän yhteistyömme on ollut erittäin rakentava ja haluaisin kiittää heitä tästä. Ja, dank, äh, niin, kiitoksia oikein paljon herra Kretaan tämän hyvin tärkeän raportin esittämisestä. Tämähän on Euroopan unionin yksi tärkeimmistä politiikan osa-alueista keskustelussa varmastikin tulemme tekemään erinäisiä kysymyksiä tähän liittyen. Tämän raportin tulos ainakin minun puolestani oli niin selvä, että uudistus, joka aiheuttaa 15 prosenttia enemmän hallinnollisia kustannuksia, on pysäytettävä. En halua tässä nyt mitenkään puhua esittelijöiden suulla, mutta tosiaankin tässä täytyy nyt katsoa tarkemmin, että mitkä ovat ne syyt näille hallintokulujen kasvamisille ja miten näitä voitaisiin mahdollisesti myöskin estää. Nyt kysynkin sitten jäseniltä ja, esit- ja esittelyitä, että kuka haluaa puheenvuoron. Rova Ivarova, Deutsch, Holmaria en näe täällä juuri nyt. Niin työjärjestyspuheenvuoro. Sorry, Chairman, but wouldn't it be niin, anteeksi, mutta eikö olisi parempi saada komission reaktio ensin, ennen kuin aloitetaan oma keskustelu? If, uh, if the... Jos valiokunta jos valiokunta tämän hyväksyy, yleensähän on niin, että esittelijät käyttävät ensin puheenvuoron. Mutta tämä on hyvin tärkeä asia, ja mikäli valiokunta hyväksyy, niin me voimme pyytää komissiota tai komission edustajaa tässä ensin ottamaan kantaa asiaan. Sopiiko tämä? Sopiiko tämä kaikille, etenkin esittelijöille? Nähtävästi kyllä. Joten tässä pyytäisinkin komissiota, kuka pystyy vastaamaan. Herra Palcheko, onko tämä oikein äännetty? Selvä, olkaa hyvä. Oui, merci beaucoup, euh, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset myös kaikille parlamentin jäsenille että saan puhua heti äh, tilintarkastustoimistomen jäsenen Kretanin jälkeen. Ja haluaisin myös äh, tervehtiä kiittää tilintarkastustoimistolta tästä lausunnosta. Se on tietenkin erittäin hyvä äh, työväline, kun yhdistetään yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja olen myös iloinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin arvostaa komission ponnistuksia, kun on koitettu ottaa huomioon useita kysymyksiä, esimerkiksi yksinkertaistamisen. Tässä minäkin toteaisin, että mitä tulee maksuihin, niin olemme yhdistäneet nämä maksumallit ja sitten pienten viljelijöiden tuet, näitähän on siis kaikki, kaikissa jäsenvaltioissa ja sitten näissä kaikkein eh, vastaanottokyvyltään kaikkein heikoimmissa maissa näitä on jopa kaksi kolmasosaa. Ja haluaisin myöskin korostaa sitä, että komission ehdotukset eh, koskien aktiivista viljelijää, niin tämähän on sellainen seikka, josta herra Kretään sanoi, että jos me nyt sitten menemme tuohon suuntaan, kun mitä tilintarkastustoimiston e-, edellyttää, niin silloin ollaan kaukana vielä yksinkertaistamisesta. Mutta me parhaillaan mietimme sitä, että miten me voisimme saada sellaisen aktiivisen viljelijän määritelmän, joka olisi siis sellainen, että ainoastaan todellakin aktiivisesti toimiva viljelijä saa maksut ja niin, että tämä määritelmä ei aiheuta sitten hallinnollista lisätaakkaa jäsenvaltioille – ja mietimme jonkinlaista kielteistä luetteloa, jossa tämä voitaisiin varmistaa. Ja sitten mitä tulee tähän kattoon, rajan, niin siinäkin on haettu vähän yhdenmukaisuutta, tasapuolisuutta sorin maksuihin. Sitten mitä tulee näihin sertifioitujen laitosten vahvempaan rooliin, jota piditte hyvänä, niin nämä paitsi antaisivat maksuvirastojen tarkastuslausuman ja myöskin vahvistaisivat laillisuuden ja säännönmukaisuuden. Ja itse asiassa komissiohan tällä hetkellä jo valvoo näitä sertifiointilaitoksia riskinhallinnan mukaisesti, niin kuin tilintarkastustoimisto on suosittanut. No, on kuitenkin korostaa sitä, että tämä uudistus ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen yksinkertaistamisen suhteen. No, olen jo viitannut tähän aktiivisen viljelijän kohdalla. Silloin kritiikki on tietysti ihan oikeutettua ja haemme jotain vaihtoehtoa. Ja sitten maaseudun kehittämisen osalta tuomioistuin sanoi, että tässä on liikaa hallinnollisia kerroksia – tai sitten liian mutkikkaat täydentävät ehdot. Haluaisin todeta tästä, että mitä tulee maaseudun kehittämiseen, niin tämä yhteinen strateginen kehys, joka koskee kaikkia rakennerahastoja ja maaseudun kehittämispolitiikkaa, niin siinä on juuri koetettu saada aikaan johdonmukaisuutta ja koordinointia, ja tätä kautta haemme tähän vastauksia. Sitten mitä tulee täydentäviin ympäristöehtoihin, niin katsomme, että meidän ehdotuksessamme jo rajataan näitä vaatimuksia aika tavalla verrattuna aikaisempaan. Ja ihan niin kuin kaikessa muussakin politiikassa, niin meidän tarkoituksemme on yksinkertaista lainsäädäntöä ja sääntelyä ja samalla myöskin sillä tavalla, että päästään tuloksiin, tavoitteisiin, e, ilmastonmuutoksen torjuntaan, biologisen monimuotoisuuteen, eläinten hyvinvointiin ja niin edelleen, kun tavoitteita on paljon niin tietysti yksinkertaistamiseen pyritään, mutta toisaalta sitten kuitenkin tavoitteisiinkin pitäisi päästä. Sitten herra Kretään myöskin äh, antoi sellaisen esimerkin, että me emme vielä riittävästi tee mukautuksia suoriin tukiin erityistilanteissa. Maaseudun kehittämisen yhteydessä kun katsomme yksittäisten viljelijöiden tilannetta eh, ja tavoitteita, jotta tiettyihin tavoitteisiin päättäisiin, niin suorien tukien yhteydessä, jos olisimme joka ikiselle maanviljelijälle määrittäneet sen, että mikä jokin erityiskustannus, joka täytyy pystyä korvaamaan, niin sitten tultaisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa mentäisiin aivan päinvastaiseen suuntaan kuin yksinkertaistamiseen. Ja sen takia eh, tässä on ryhdytty tällaisiin toimiin. Sitten katsotaan, että komissiolla täytyisi olla edelleenkin mahdollisuus valvoa menoja, mutta ei pystytä kuitenkaan sitten arvioimaan tuloksia ja näin toimien vaikuttavuutta. Mutta kyllä meidän ehdotuksessamme on YMPn tulosten arvioinnin suhteen nyt kokonaan uusi lähestymistapa. Itse asiassa 10 artiklassa horisontaalisessa asetuksessa juuri säädetään siitä, että täytyy olla tällainen seurantakehys, jolla pystytään arvioimaan koko YMPn tuloksellisuutta verrattuna tavoitteisiin. Ja olemme myöskin kehittäneet indikaattoreita ja ne joka neljän vuoden välein näistä raportoidaan parlamentille siitä, miten Äh, mihin tuloksiin on tultu tässä seurantakehyksessä. Sitten mitä tulee tuomioistuimen kommentteihin siitä, äh, mitä äh, aikaa maksajavirastot ja jäsenvaltiot tarvitsevat, niin että pystyisivät mukautumaan uuteen ympäristöön ja anteeksi, ymp niin me olemme toki tästä aivan yhtä tavalla huolestuneita ja käymme vuoropuhelua maksuvarastojen kanssa ja olemme tietoisia siitä, että ne tarvitsevat mukautumisaikaa, mutta haluamme myöskin kiinnittää huomiota siihen neuvostossa ja parlamentissa, että nämä päätökset yhteistä maatalouspolitiikasta täytyy tehdä ajoissa niin, että on riittävästi sitten aikaa ennen kuin asetukset tulevat voimaan, että maksuvirastot ja jäsenvaltioiden hallinto pystyvät sitten mukautumaan riittävällä tavalla. Ja sitten vielä lopuksi niin haluaisin vain muistuttaa siitä, että yksinkertaistaminen on toki tärkeää, mutta, mutta se ei tietenkään voi sinänsä olla tavoite, vaan täytyy katsoa politiikan tavoitteita, niin kuin tätä suoraa tukea, sitten viherryttämistä ja hyvää rahoitushallintoa. Katsomme, että olemme saaneet tähän aikaiseksi hyvän tasapainon, mutta olemme tietysti valmiita vielä tarkastelemaan tilintarkastustuomioistuimen raporttia, jonka olemme saaneet, ja katsomaan, että millä tapaa vielä voidaan saada aikaiseksi yksinkertaistamista. Kiitokset. Ja, vielen herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia tästä kannanotosta. Nyt sitten annan puheenvuoron esittelijöille. Aivan aluksi edustaja Ivanova. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tästä ensimmäisestä kannanotosta ja myöskin tilintarkastustuomioistuinta, erityisesti herra Kretääniä loistavasta yhteistyöstä ja myöskin perusteellisesta analyysistä, jonka olette tehnyt. No, horisontaalinen asetus on tärkeä asetus, joten minä lyhyesti kommentoin asetusta tai tätä lausuntoa. Siltä osin tarvitaan neljää uudistusta. Ensinnäkin tulokset. Minä tuen tilintarkastustuomioistuimen mielipidettä siitä, että tässä tarvittaisiin tulostavoitteita. Täältä puuttuvat edelleen hallintoon liittyvät uudistukset. Sitten hienoa, että kuulin komissiolta sen, että tulosindikaattoreita kehitetään ja toivomme, että ne myöskin toimivat ja että niiden avulla pystytään arvioimaan tehokkuutta ja toimintaa näiden ohjelmien käytön kohdalla. No sitten ennaltaehkäisy mielestäni on aina halvempaa ennaltaehkäistä kuin korjata jälkeenpäin. Minä tuen jälleen tuomioistuimen suosituksia, mitä tulee ennaltaehkäisten toimien vahvistamiseen varsinkin sertifiointiyksiköiden ja maksuyksiköiden kohdalla niitä pitäisi valvoa perustamisvaiheessa kuin että sitten analysoitaisiin jälkeenpäin, kun nämä korjaukset on jo tehty. No sitten kustannushyöty analyysi 15 prosenttia on kasvua tässä arvioitu saavutettavan virastojen kustannuksista, mutta onko meillä analyysiä siitä, että mitkä tulevat vaikutukset olemaan, kun näitä muutoksia sovelletaan viisitoista prosenttia korkeammat vai enemmän? Minä uskon, että me tarvitsemme selkeitä vastauksia näihin kysymyksiin. Sitten yksinkertaistaminen, se mitä herra Kretään tässä aivan aluksi totesi, niin mielestäni on selvää, että me todellakin tarvitsemme yksinkertaistamista näissä menettelyissä. Ja mielestäni on hyvä, että tässä on ryhdytty toimiin, mutta tässä on kuitenkin vielä ongelmia, jotka liittyvät täydentäviin ehtoihin. Meillä on hyvin eri lainsäädännön tasoja ja myöskin eri päätöksentekotasoja. Minulla on muutama konkreettinen kysymys komissiolle, joita herra Kretani on esittänytkin, mutta en kuullut vielä vastauksia, joten tässä nyt toistan ne. Ensimmäinen kysymys sertifiointiyksiköistä yhdeksän artiklan mukaan tästä asetuksesta. Nämä tarjoavat lausunnon tästä julistuksesta, mutta eivät ainoastaan tileistä, joten ne antavat siis eivät itsenäistä tileistä arviointia. Minä haluaisin nyt kuulla, mikä nyt on tässä tämän muutoksen taustalla. Jos ymmärsin oikein, voisitteko kertoa, että saammeko nyt hyvän pohjan vakaalle valvonnalle tässä kysymyksessä. No sitten toinen kysymys liittyy tilinpäätökseen maataloudessa me emme voi käyttää samaa mallia kuin kohesiorahastossa, missä näin voitaisiin toimia. Tämä tarjoaa tarkemman arvion sen sijaan, että vain laajennettaisiin näitä korjauksia, könttäsummakorjauksia. Artikla 65. Haluaisin kuulla, mitä tarkoitetaan sanalla seuraamus tässä todetaan, että niitä ei voida ikään kuin laskea, kun arvioidaan näitä virheitä, joita tehdään. Voisitteko hiukan tätä selventää? Ja sitten vielä viimeinen kysymys, joka liittyy täydentäviin ehtoihin. Tässä mainittiin, että komission ehdotuksen mukaan uudessa asetuksessa pienet viljelijät jäävät äh, täydentävien ehtojen ulkopuolelle, mutta nyt meillä on kuitenkin kokonaisia alueita Euroopassa, joissa on ainoastaan pieniä viljelijöitä. Tarkoittaako tämä sitä, että nämä alueet jäisivät koko ajan sääntöjen ulkopuolelle? Ymmärsin, että nämä tarkistukset ovat hyvin monimutkaisia, aikaa vieviä, mutta mikä on mielipiteenne tuomioistuimen mielipiteestä siinä suhteen, että ei täysin näitä arviointeja tai tarkastuksia jätettäisi pois. Tässä minun kysymykseni. Kiitoksia paljon. Hyvä, kiitoksia. Nyt sitten yhteisesittelijä Thomas Deutsch. Olkaa hyvä. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, kedves kollégák. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Jos sallitte, niin Ensinnäkin pari yleistä huomiota. Ja sitten esitän vielä muutaman kysymyksen. Ensinnäkin haluaisin henkilökohtaisesti kiittää herra Kretania On hienoa, että EU-tilintarkastustuomioistuin on laatinut tämän raportin. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on jälleen osoitus esimerkin omaisesta yhteistyöstä herra Gretanin kanssa. No mehän olemme täällä talousarvion valvontavaliokunnassa ja aikaisempina vuosina – oli yhteinen maatalouspolitiikka mm, ainakin luvultaan aika iso osa-alue, eikä se varmaan tule lähivuosina muuttumaan. Nämä lopulliset luvut eivät ole vielä tiedossa, mutta todennäköisesti summat tulevat olemaan noin 300 miljardia, eli valtavista summista on kyse. Jos kyseessä olisi 300 miljoonaa, niin silloinkin tarvittaisiin hyvin tiukat säännöt näiden menojen hallinnointiin, mutta nyt on kyseessä vielä isompi summa, joten on tietenkin vain perusteltua, että me hyvin eh, yksityiskohtaisesti ja varovaisesti etenemme ja että tällä kertaa myön, myös ehkä suhtaudumme asiaan vähän kriittisemmin. Toinen kommenttini niin koskee sitä, että uskon, että tämä ratkaisu on osoittautunut hyväksi, että yhteinen maatalouspolitiikka ja maaseudun kehittämispolitiikka käsitellään yhdessä. Tämän lähestymistavan ansiosta ei komission ehdotuksissa eikä myöskään parlamentin työskentelyssä – tulee kysymyksiä eteen siitä, että nämä politiikan lohkot pitäisi enää eriyttää toisistaan. Eli se tarkoittaa oikeastaan sitä, että tämä molempien lohkojen yhteinen hallinnointi onnistuu myös kohesiopolitiikassa. Ja sitten haluaisin vielä palata yhteen kysymykseen, josta usein puhumme nimittäin. Uskon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto sekä komissio, niin useimmissa tapauksissa lainsäädäntötoimissaan pyrkivät siihen, että lainsäädäntöä yksinkertaistettaisiin. Yksinkertaistaminen tietysti sinänsä ei ole mikään tavoite, mutta useimmilla politiikan aloilla kuitenkin pyritään yksinkertaistuksiin. Ja nämä lainsäädäntöehdotukset kuitenkin jäävät aika, pit, aika kauas tuosta tavoitteesta. Usein lainsäädäntöehdotuksia on hyvin vaikea ymmärtää, ne ovat monimutkaisia vaikeita täytäntöönpanna. Ja mitä tulee juuri täytäntöönpanoon, niin nämä uudet säädökset tuovat mukanaan lisäkustannuksia jäsenvaltioiden hallinnoille, jotka vastaavat täytäntöönpanosta sen jälkeen, kun itse tutustuin YMPn uudistushankkeisiin, niin olen samaa mieltä herra Kretanin kanssa samaa mieltä maaseudun kehittämisestä. Nuo muotoilut pyrkivät yksinkertaistamiseen, mutta täytäntöönpanossa tämä todennäköisesti tulee johtamaan asioiden mutkistumisen. Ja uskoisin, että nyt on kuitenkin aika toteuttaa yksinkertaistamiset, ettei pelkästään puhuta yksinkertaistamisesta, vaan todellakin toteutetaan se. Tästä puhutaan paljon Euroopan unionissa, mutta samaan aikaan tuotetaan yhä mutkikkaampia järjestelmiä. Ja toinen kysymys koskee tarkastuksia ja valvontaa. Tästähän kollega Ilvanova jo puhui ja uskon, että Voimme vain olla samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen lähestymistavasta. Uskon, että maaseudun kehittämisen osalta olisi tärkeää, että komissio tulisi valvomaan näiden kansallisten elinten luotettavuutta ennen kuin täytäntöpanossa ryhdytään toteuttamaan noita ohjelmia ja ennen kuin maksuja sortetaan. Sitä paitsi pitäisi kehittää sellainen valvontajärjestelmä, joka olisi perusperiaatteeltaan luotettava. Ja sitten lopulta mielestäni suuri ongelma piilee siinä, että mitä tulee aluekehittämisrahaston osalta, niin komissio, ei ole välttämättä päästä komission asettamiin tavoitteisiin. Uskon, että tällä alalla varmasti on vielä paljon tehtävää. Tietenkin tavoitteet pitää muotoilla maaseudun kehittämisrahaston osaltakin selkeästi, mutta myös komissio on sanonut, että tarvitsemme selkeämpiä, konkreettisempia tavoitteita, mutta käytännössä sitten kuitenkin valhaisemmilla hallinnotasolla tehdään sitten kompromisseja ja tavoitteet eivät ole aina selviä ja sen takia on myöskin mahdollista, että ryhdytään päällekkäisen rahoituksen maaseutualueilla eri lähteistä. Eli meidän täytyy sen takia muotoilla tavoitteet konkreettisemmin ja selkeämmin. Kiitokset vielä herra Kretäänille tilintarkastustuomioistuimen työstä ja jännityksellä jään odottamaan ensimmäisiä keskusteluja tästä aiheesta. Ja, dank. Kiitoksia oikein paljon. Tässä oli kyllä koko joukko kysymyksiä, mutta kun ajatellaan puhuja luettelua, niin ehdotan, että otamme tässä vielä muutamia kysymyksiä lisää ja sitten vastauksia – Seuraavaksi tässä puheenvuoron saa Jan Gerbendi. Wist niet dat ik al zo snel aan de beurt zou zijn. Kiitoksia, että pääsin näin nopeasti tässä vuoron. Haluan kiittää herra Kretäniä erittäin paljon tästä raportista, en ainoastaan siksi, että mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että me tilintarkastustuomioistuimelta näin kriittisellä tavalla saamme näitä ehdotuksia, vaan koska jäsenvaltiot, mutta myöskin parlamentti tässä joutuvat katsomaan itseään peiliin. No, minun täytyy tunnustaa, että kun luin tämän raportin ja kun tässä kuuntelin herra Kretääniä, niin ajattelin, että no, tässä on totta kai suuri virtaapa täällä salissa, jota me emme näe. No miksi me nyt olemme aina hämmästyneitä siitä tosiasiasta, että tässä aina on kyse ainoastaan määrärahoista eikä tuloksista. Minulla on täällä kysymys tilintarkastustuomioistolle, komissiolle ja neuvostolle. Eikö ole niin, että jäsenvaltiot eivät ole edes kiinnostuneita siitä, että lopputulos olisi loistava, vaan että ne ovat kiinnostuneita ainoastaan määrärahoista? Eikö ole niin, että jokaisessa 27 jäsenvaltion pääkaupungissa, kun tämä ehdotus tuli, tehtiin vain yksi asia. Se, että laitettiin laskin päälle ja katsottiin, että mitä jää tuonne viivan alapuolelle jokaisessa maassa. No omassa maassani esimerkiksi ministeri totesi, että Alankomaat on tässä jälkijunassa ja niin poispäin. Minä haluan vain yhden asian. Haluan, että alankomaalaiset ovat vähemmän jälkijunassa. No näistä tavoitteista, no ei niistä nyt kukaan puhu, ei se ketään kiinnosta. Kyse on mielestäni tässä nyt virtahevosta ja me puhumme siitä, emmekä tulevista hallinnollisista taakoista sun muista. Meidän pitäisi todellakin keskustella vakavasti jäsenvaltioiden kanssa, että allekirjoitatko ne maatalouspolitiikan tavoitteet, eivätkä ole kiinnostuneita ainoastaan määrärahoista. Kiitos. Niin, kiitoksia oikein paljon. Minä ehdotan, että nyt kuuntelemme vastauksia näihin kysymyksiin, koska tässä nyt on esitetty kysymyksiä, jatkokysymyksiä komissiolle. Olkaa hyvä, komissio. Well, thank you, Chairman. Uh, we had a number of... Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä Ivanova on esittänyt meille kysymyksiä ensinnäkin todentamisviranomaisista ja siitä, että tulisi käyttää samaa mallia, jota käytettiin kohesiorahastossa. Me käytämme samaa mallia, mutta ja me käytämme samaa varainhoitoasetusta ja se järjestelmä, jota me olemme käyttäneet maataloudessa, on se malli, jota nyt ehdotetaan yhteisesti hallittujen rahastojenkin hallinnointiin. Eli ehkä tässä on jonkinlainen väärin ymmärrys ollut, mutta me olemme varmiita keskustelemaan tästä rouva Ivanovan kanssa. Ja meillä onkin tapaamisia suunnitteilla lähitulevaisuudessa. Ja tietenkin herra Kretan myöskin sitten hänen kanssaan keskustellaan täsmentääksemme tätä. Sitten mitä tulee seuraamuksiin täydentävissä ympäristöehdoissa, koska tämä on siis sitoumus ja tämä mm, asioiden asianmukainen hoitaminen, jos maanviljelijät eivät sitä toteuta, niin silloin tulee seuraamus. Seuraamus on sanktio, joka vähennetään maksuista, jonka maanviljelijä saa. Ja tästä puhutaan suorien tukien asetuksessa. Vielä äh, täydentävistä ympäristöehdoista, jos nyt ymmärsin tämän kysymyksen oikein, toisin sanoen, että pienet viljelijät suljettaisiin täydentävien ympäristöehtojen ulkopuolelle, haluaisin vain sanoa tässä yhteydessä sen verran, että pienviljelijät, vaikkakin heitä on Euroopan unionissa paljon, heidän osuutensa maasta on vain kolme prosenttia, eli tämä on aika marginaalinen ja tästä syystä se ei vaaranna päätavoitteita meidän politiikassamme. Herra Deutsch, hän esitti kysymyksiä ehdotustemme monimutkaisuudesta. No jälleen kerran toistaisin sen, että me teemme parhaamme varmistaaksemme sen, että meillä on erilaisia tavoitteita politiikoillamme, me tuemme maanviljelijöiden tulotasoa, me haluamme tarjota paremmat ympäristöolosuhteet, paremman alueellisen jaon, ja nämä ovat vain näitä suuria tavoitteita keinot, joita meillä on käytössämme, ne ovat mahdollisimman yksinkertaisia, mutta me olemme valmiita tarkastelemaan, voitaisiinko niitä entisestään yksinkertaistaa, ja me haluamme vähentää hallinnollista taakkaa. Mutta tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että tämä 15 prosentin kasvu hallintokustannuksissa, joka mainittiin, se on osa vaikutusarviointiamme. Se on prosenttimäärä, joka voitaisiin laittaa maanviljelijöiden kustannuksiin ja meidän arviomme mukaan tämä saattaa lisätä kustannuksia kansallisissa hallinnoissa. Maanviljelijöiden kohdalla tässä tulisi kysymys esimerkiksi se, että he, maanviljelijöiden täytyisi käyttää enemmän aikaa lomakkeiden täyttämiseen, eli tässä ei ole kysymys kulusta sinällään. Me olemme sitoutuneet siihen, että tätä hallinnon määrää vähennetään. Voisin antaa esimerkin aktiiviviljelijöiden kohdalla. Me olemme työstämässä yksinkertaistetumpaa järjestelmää ja myöskin valvonnassa me pohdiskelemme sitä, miten valvontaa voitaisiin käyttää maaseudun kehittämisessä ja ensimmäisessä piralissa siinä, että tavallaan viherrettäyt kehitettäisiin tätä järjestelmää ja sitä kautta saataisiin kustannusalennuksia aikaiseksi. Seuraavaksi sitten kollega Jan Mulder. Thank you, uh, I would like to... Kiitoksia. Haluaisin keskittyä kahteen näistä neljästä seikasta, jotka tilintarkastustoimijoistuin otti esille. Ensinnäkin maksuperusteet. Komissio kai on lähtenyt liikkeelle siitä, että 2020 hehtaarikohtaiset maksut tulevat olemaan tasapuolisempia kuin tällä hetkellä. Mutta en ole varma, onko tämä oikea peruste, koska jos ajattelen tätä tulotukea, niin sehän on maksu yhteiskunnalle suoritetusta palvelusta, esimerkiksi viherryttämisestä. Ja olettaisin, että Euroopan alueella, jossa hinta on noin 50 000 euroa, niin sen tuen pitäisi olla silloin korkeampi kuin sellaisella alueella, jossa hehtaari maksaa 5000 euroa. Eli siis totta kai siellä, missä maa on kalliimpaa, niin on kalliimpaa ottaa käyttöön näitä ympäristötoimenpiteitä kuin jossain muualla, missä maa ei ole niin kallista. Ja toivoisin, että komissio ottaisi tämän huomioon? Onko komissiolla jotain erityisiä kriteereitä sille, että tämä on täällä ja täällä nyt perusteltu maksukriteeri? Ja mitkä ovat tarkalleen ottaen nämä perusteet. Sitten toinen kysymys koskee näitä todentamisviranomaisia. Niillä olisi nyt paljon tärkeämpi rooli. Ja saamme lausumat, mutta näiden viranomaisten hyväksyminen kuitenkin kuuluu jäsenvaltiolle. Jos komissio luottaa näihin todentamisviranomaisiin, niin komissio voisi kai ne myös hyväksyä. Eli miksi komissio ei näin tee? Eli tällaiset kaksi kysymystä. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi kollega Sarvamaa. Danke. Uh, Kiitoksia. Minulla on vain yksi kysymys komissiolle, mutta ennen kuin esitän kysymyksen, niin haluaisin nyt ensin hiukan pohjata tätä kysymystä. Joka aamu, siis olen täällä todellakin vielä vihernokka, mutta haluan, tai muistutan itseäni joka päivä siitä, miksi olemme täällä. Ja tämä liittyy suoraan siihen, mitä nyt aion komissiolta kysyä. Me puhumme 300 miljardista eurosta, ja suuresta kuilusta kansalaisten ja sen välillä, miten he näkevät koko tämän asian, koska maatalous on erittäin suuri tekijä tässä. Ja se, mitä meiltä nyt odotetaan, on tuottavuus. He todellakin odottavat sitä meiltä. Minä olen koko eilisen ja tämän päivän ollut maatalousvaliokunnassa ja haluaisin tässä nyt ikään kuin antaa etukäteisvaroituksen komissiolle – että kun ne seuraavan kerran menevät agriin ja toteavat, että yksi ensimmäistä asioista vastauksena tähän herra Kretinin loistavaan työhön on se, että he toteavat se, että he pyrkivät aktiivisesti pohtimaan, mikä on aktiiviviljelijä. Ja kun he sitten ovat keksineet, mikä se on, niin sitten aletaan työstää valvontaa tämän määritelmän pohjalta – ja haluaisin vain kertoa teille, että maatalousvaliokunta ei tähän ryhdy. Minä tiedän, koska keskustelu siellä on ollut hyvin selvä sanaista. Tämä ei ole yksi niistä asioista uudistuksessa, joka hyväksytään. Tämä hyvin kriittinen asia, jonka nyt aion sanoa, liittyy siihen tapaan, miten me tarkastelemme tätä koko aihetta. Eli se, että ei tässä nyt mitään teoreettista pikkunäpertelyä tulisi tehdä sen pohjalta, että mietitään, mikä on aktiiviviljelijä. Ei sellaista voida määritellä, eikä koskaan voidakaan. Kiitoksia. Niin, kiitoksia ja seurauksena kollega Geier viimeinen tällä kierroksella. Voin jatkaa tuosta edellisestä puheenvuorosta. Tietenkin tässä on poliittinen konflikti olemassa, mutta meidän täytyy myös ottaa riskejä. Eli tarvittaessa niin juuri agrivaliokunnasta ehkä ei tule hirveän suurta tukea, mutta mm, ei se nyt suuri yllätys ole. Sosiaalidemokraatina olen iloinen siitä, että SD-kollegat Agrissa voivat nyt todellakin sanoa, että kyllä, tuki pitää keskittää aktiiviviljelijöille Eli eh, täytyy nyt sitten katsoa, että jos nyt ylipäätään eh, emme pysty tätä, eh, tällä saamaan enemmän arvoa tälle tuelle, jota annetaan tälle politiikan lohkolle, niin se on ainakin tällaista osuvampaa tukea. Ja meidän täytyy nyt sitten siirtyä pois sellaisesta maatalouspolitiikasta, jossa tuet viimeiseksi sitten joutuvat maataloustuottajien käsiin. Eli Kiitän myös Gerbrandia, olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä. Minulle oli erittäin ikävä hetki kerran, kun Saksassa otin osaa tämän tyyppiseen konferenssiin. Siellä tuli juuri ihan melkein sanasta sanaan nuo äskeiset puheet esille. Eli keskusteltiin siitä, että mihin mennään tulevassa maatalouspolitiikassa ja koko 70 maatalousministeriön osanottajan huoli oli se, että miten, miten me oikein saamme mahdollisimman paljon EU-tukia. Ei mietit ollenkaan sitä, että mihin se menee, vaan että kuinka paljon sieltä saadaan. Ja tämä puolueryhmienkin välillä. Eli mietitään sellaista mekanismia, jossa ei oikeastaan edes valvota sitä, että maanviljelyä edistetään, vaan tai sitä, että todellakin edistetään hyvää maatalouskäytöä ja maanhoitoa, vaan että esimerkiksi tukia voitaisiin saada vaikkapa golfkentälle. Eli tässä todellakin oli kyse juuri siitä, mistä Gerbrandi kysyi. Ei ollut kyse yhtään tavoitteesta, vaan juuri tästä I want my money back netto maksajan asenteesta. Ja eh, tässä ei siis todellakaan pyritä vahvistamaan maatalouspolitiikkaa tai sitä, että miten kansalaiset ymmärtävät eh, veronmaksajaosuuksiaan EU-hun, vaan eh, meidän ongelma nyt selvittää sitä, että me ryhdymme kaiken, kaikkiin näihin toimenpiteisiin, jotka kansallisessa hallituksessa epäonnistuu. Eli tässä tuntuu, että maatalouspolitiikassa kyse on vain siitä, että saataisiin näitä EU-tukia mahdollisimman paljon omaan maahan. Eli tue, tukisin komission pyrkimyksiä sen suhteen, että nämä tuet todellakin loppujen lopuksi päätyvät maataloustuottajien käsiin ja että eh, sitä me voimme täällä valiokunnassa tukea. No en tiedä, voiko koko parlamentti lähteä tätä tukemaan, mutta ainakin tämä valiokunta. Kiitoksia. Minulla on vielä yksi puheenvuoropyyntö. Ja sitten päättäisin keskustelun ja saisimme kuulla vielä vastauksen. Kollega Liberatski on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Maatalouspolitiikka on se osa-alue, jossa meillä prosentuaalisesti on budjetissa kaikkein suurin kakku, mutta samanaikaisesti tämä on hyvin arkaluontoinen asia, koska tässä nyt pääkysymys kuuluukin, että tuemmeko me maanviljelijöitä, tuottajia vai vaiko kuluttajia? Ja toisekseen, se, että voimmeko me taata itsellemme vapautta maailmanmarkkinoilla maataloustuotteille vai täytyykö meidän pidättäytyä niissä säännöissä, joita ulkopuolelta meille tarjotaan? No, se vastaus, että nyt keskittyisimme tässä kansalaisiin? Se oli siis ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen on se, että meidän täytyy pitää kiinni niistä säännöistä, joita kumppanimme käyttävät. Me emme saa menettää sitä mahdollisuutta tuottaa ja työstää elintarvikkeita Euroopan unionissa, koska nyt voitaisiin kuvitella, että elintarvikkeita tuotaisiin ulkopuolelta Mutta se, että sataprosenttisesti nyt elintarvikkeita tuotaisiin ulkopuolelta, niin se olisi kyllä vaarallista. No mikä nyt pitäisi olla näiden ensimmäisen ja toisen pilarin välinen suhde? Minä tulen maasta, joka on tai oli uusi jäsenvaltio ja silloin sovellettiin enemmän toista pilaria se, että stimuloitiin maaseudun infrastruktuuria ja tämä on poliittinen ongelma. Esimerkiksi kun ajatellaan näitä suoria tukia viljelijöille, viljelijät näkevät millaisia seurauksia tällä voi olla. Tämä tukihan kohdennetaan tiettyihin ryhmiin. Tämä sitten tietysti vaikuttaa myöskin tuotantoon. Ja tämä on fakta, että tämänhetkisen tilanteen jatkaminen – ikään kuin pitää kiinni tämänhetkisestä rakenteesta. Ja sitä myöskin todetaan, että kyllä maaseudulla on työpaikkoja, mutta toisaalta, jos me emme kasvata suoria tukia, niin se johtaa sitten siihen, että ihmisiä muuttaa maaseudulta entistä enemmän pois siis nyt jo meillä on 13 prosentin työttömyys ja sitten vielä työttömyys kasvaisi tätä kautta. Meidän näkökulmastamme, katsottuna siis demarin näkökulmasta, nyt voidaan esittää kysymys, että pitäisikö meidän saada aikaiseksi tällainen impulssi kriisin ajankohtana ja varsinkin kun emme nyt täysin ole kriisistä päässeet eroon, niin pitäisikö tässä nyt vaikuttaa tähän työttömyyteen vai pitäisikö kenties ehkä tehdä sellainen päätös, että me kasvattaisimme suoria tukia mutta niin kuin herra Mylder sanoi, tämä on yksittäisten jäsenvaltioiden ja alueiden tukea. No totta kai tässä myöskin käytetään kriteerinä maahintoja kaikkein arvokkaimmilla aloilla olisi korkeammat hinnat näin ollen, mutta tässä on myöskin olemassa suhde tuotettavuuteen. No herra Gajer tässä pohti, että miten tämä tulisi jakaa niin, että eh, saataisiin aikaiseksi eurooppalaiset eh, maatalousmarkkinat ja jotta pysyisimme kilpailukykyisinä myöskin maailmanmarkkinoilla. No, tämä kysymys edelleen jää ilmaan. Ehkäpä me voisimme kuulla komission mielipiteen tästä asiasta. Olisin erittäin kiitollinen siitä. Kiitoksia. Niin, kiitos oikein paljon. Tässä oli taas tällainen kysymyskompleksi ja pyytäisinkin vielä, että täällä komissio käyttäisi puheenvuoron ennen kuin herra Kretään sitten tekee yhteenvedon. Chairman, uh, first... Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiseksi herra Mulderin kysymykset. No, kuten hyvin tiedätte, tämänhetkinen järjestelmä on järjestelmä, joka perustuu historialliseen dataan – se perustuu siihen, mitä viljelijä on pääsatoina tuottanut menneisyydessä. Eli tuottoisimmat alueet saavat enemmän. Onko tämä oikeudenmukaisempi kuin suunniteltu järjestelmä? Meidän mielestämme ei. Me haluamme hankkiutua eroon tästä historiallisesta mallista. Sitten esitettiin kysymyksiä näistä kriteereistä joiden perusteella lähentymistä harjoitetaan jäsenvaltioiden välillä. No meillä on numerotieto, mutta se ei ole kriteeri, sen tunnustan. Mutta se on kuitenkin palanen tätä kokonaiskeskustelua rahoitusnäkymistä, monivuotoisista rahoitusnäkymistä. Ja se on askel siihen suuntaan, että meillä olisi tarkempi summa jokaista jäsenvaltiota varten. Tämä on tiettyjen mielestä pieni askel, joidenkin mielestä liian iso askel, mutta se on joka tapauksessa askel meidän mielestämme oikeaan suuntaan. Mutta se todellakin on osa hyvin suurta keskustelua varojen jaosta. Sitten todentamisviranomaiset meidän mielestämme ovat riippumattomia viranomaisia, joilla on omat tilinpäätösstandardinsa. Jaetun hallinnon periaatteiden mukaisesti me jätämme tämän asian jäsenvaltioiden hoidettavaksi, mutta me suoritamme tarkastuksia joka vuosi todentamisviranomaisten työhön. Sitten muiden jäsenten kommentit ja kysymykset haluaisin keskittyä aktiiviseen viljelijään puolen minuutin verran. Kuulin täällä monen sanovan, että tämä on tärkeä käsite. Meidän täytyy varmistaa se, että tuet menevät niille, jotka ovat aktiiviviljelijöitä. Tästä olen samaa mieltä, mutta kuulin myöskin tiettyä epäeröintiä sen suhteen, päästäänkö päämäärään – Toisin sanoen, saadaanko aikaiseksi määritelmä, jonka kautta tavoite saavutetaan. Parhaillaan äh, Agri-pääosaston kanssa ja toivon mukaan jäsenvaltioiden kanssa me äh, työstämme käsitettä ja sieltä löytyy jo seuraavat elementit. että Tukea ei anneta alueelle, jota ei käytetä maanviljelyyn asianmukaisella tavalla. Ja toinen, toiseksi meillä on negatiivinen lista, siis toisin sanoen emme antaisi mitään tukia golfkentille, minkään tyyppiseen toimintaan tai lentokentille tai vastaaville. Meillä oli siis tällainen negatiivinen lista. Ja vain silloin, kun joku uskoo, että häntä on väärin kohdeltu, niin silloin tämän tahon täytyisi todistaa, että hän on todellakin viljelijä, joka harjoittaa viljelytoimintaa ja täten hänen täytyy todistaa se, että hän on saanut tietyn, määrän tukia ja että hänellä on 95 prosenttia muita kuin maatalouteen liittyviä tukia. Eli 100 prosenttia tästä viljelijäotteesta täytyy saada aikaiseksi, jotta tavoite saavutetaan. Mutta nyt kun olen kuullut esittelijän kommentit, niin lähempänä, lähemmäksi tavoitetta päästään ja olen hieman luottavaisempi kuin te jos sallitte, että näin sanon. Paljon kiitoksia, herra Pacheco, näistä vastauksista. Tänne jäi ehkä hiukan avoimia kysymyksiä vielä. Lyhyt kysymys vielä. Clarify, I probably was... Niin, halusin vain selventää tätä. En, ehkä minä en ollut omissa niin tarpeeksi selväsanainen. Siis tarkoitin, että jos tämä on tärkein asia, johon te pyritte, niin tämän valiokunnan osalta – niin mitä tulee tiukkuten hoidossa, niin se on tämän valiokunnan tärkein huoli. This was a clarification. Tämä siis selvennyksenä. Ja nyt sitten viimeiset sanat, jos haluatte. Tilintarkastustuomioistuimen edustaja Monsieur Cretin, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia niin ei minulla varmaan ole hirveästi lisättävää. Tässä oikeastaan tuli meille hyvin vähän kysymyksiä. Merkitsin muistiin nämä ö, tarkennukset, joita komissio antoi juuri siitä, että mitä nyt pohditaan parhaillaan aktiivisen viljelijän määritelmästä. Tämä oli hyvä asia. Ja sitten jäin vähän kaipaamaan vielä vastauksia siihen, mitä tulee selkiytyksiin joidenkin sääntöjen osalta erityisesti sen suhteen, että mikä on tarkalleen ottaen äh, todentamisviranomaisten rooli. Ja mikä on se merkitys ja laajuus äh, tuolla 97 artiklalla, josta äsken puhuin. Ja sitten äh, mitä tulee näihin rahoitusoikaisuihin – niin luulisin, että tässä kohtelussa on erilainen kohtelu riippuen siitä, onko kyseessä maatalousasetus vai rakennerahastoasetus. Mutta no, keskusteluhan vasta alkamassa. Kuitenkin pari kommenttia. Ihan kun tänä tänä aamuna jo teitä varoitin, niin minun täytyy tosiaan puoli viideltä mennä tuonne maatalousvaliokuntaan. Kiitoksia oikein paljon ja lykkyä tykö. No niin, kiitokset. Minä päätän nyt keskustelun tästä tilintarkastustuomioistuimen raportista. Tämä on hyvä ajankohta, kuten todellakin niin kuin herra Kretän tässä lopuksi totesi, keskustelu yhteisestä maatalouspolitiikasta nyt tässä on saanut tuulta siipiensä alle. Kiitoksia paljon komission edustajalle näistä vastauksista tässä. Ja pääsemmekin nyt sitten seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kohta kolme. Herkules kolme siis. Esittelijä on Iliana Ivanova. Ja tässä on meillä työasiakirja. Siis meillä on tilintarkastustuomioistuimen työasiakirja. Herra Zwickel on vastaava. Minä pyydän aluksi esittelijää käyttämään puheenvuoron, sitten Fista, Toivotan tervetulleeksi herra Kaufin ja tilintarkastustuomioistuimesta herra Zwickelin. Ennen kuin sitten kuulemme komission budjetti pääosaston herra Dverniä. Nyt ensiksi haluan antaa tässä puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitokset puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin esitellä tämän ensimmäisen työasiakirjan, joka on esitys siitä, mitä Herkules tarkoittaa. Se perustettiin erityiseksi ohjelmaksi, jonka tarkoituksena on suojata yhteisön taloudellisia etuja. Vuonna 2004 meillä on ollut Herkules 1 ja 2 ja nyt Herkules 2 soveltamisalaa laajennettiin. Tähän lisättiin myöskin toimia esimerkiksi eh, petoksia savukekaupassa ja me puhumme tästä ja nyt edelleen näitä tavoitteita tässä tavoitellaan. Herkules 2 eh, tulee päättymään joulukuussa 2013 ja tarkoituksemme on arvioida tämänhetkiset puitteet ja miten tehokas ohjelma on ollut. Tarkoitus on myöskin varmistaa, että se jatkuu lainsäädäntö ja rahoituskehys jättää tiettyjä kysymyksiä auki, jotka liittyvät tämän hyväksymiseen. Tämä on toinen kahdesta työasiakirjasta, jotka keskittyvät kolmeen tärkeään aiheeseen. Ensimmäinen on mahdollinen korvamerkintä ja koordinaatio, sitten arvi, arvonta ja tämän jälkeen sitten hallinnointi ja arviointi haluaisin nyt todeta tässä selvästi sen, että parlamentti ja varsinkin tämä valiokunta ovat aina olleet hyvin petosten torjunnan takana, myöskin savukekaupassa. Tästä ei ole epäilystäkään. Ja kysymykset, joita haluaisin tänään esittää, on se, että miten tehokkaasti EU käyttää määrärahoja tässä kysymyksessä ja voimmeko löytää koordinoidumman tavan jäsenvaltioiden ja komission välille, jotta voisimme todellakin taata lisäarvon tähän petosten torjuntaan ja salakuljetukseen. Meillä on täällä tilintarkastustuomioistuimesta herra Zwickel, sitten myöskin Olaf ja komissio tulevat kertomaan omat näkökulmansa aiheeseen. Haluaisin nyt esittää ensimmäisen kysymyksen liittyen korvamerkintään. Herkules Kolmonen eh, jatkaa tu- tukien myöntämistä savukkeiden, savukkeiden kaupassa. Tässä puhutaan 96,8 miljoonasta, jota kasvatettaisiin 110 miljoonaan tämän Herkules kolmosen kohdalla. Nyt vaikuttaa siltä, että eri toimielimillä on eri mielipiteet, mitä tulee tähän yleismaailmallisuuden periaatteeseen ja kysymykseni ja pohdintani onkin se, että meidän täytyy olla varmoja siitä, että pidämme kiinni yleiskatteisuusperiaatteesta, kun jatkamme työtämme Herkules kolmosen kohdalla. Tarkoituksena on varmistaa, että yleiskatteisuusperiaatetta edelleen jatketaan, että Herkules kolmosen varoja voitaisiin kohdentaa väärentämiseen, savukkeiden väärentämiseen ja salakuljettamiseen. Mielestäni me tarvitsemme todellakin äh, avointa keskustelua kaikkien osapuolten kanssa ja mielelläni kuulen myöskin komission kannan tästä asiasta ja myöskin äh, sen, mitä tilintarkastustuomioistuin tästä ajattelee. No sitten toinen kysymys liittyy rahoituksen jatkamiseen ja sitten tähän salakuljetuksen vastaisiin toimiin ja myöskin koordinointiin jäsenvaltioiden ja Olafin tointen välillä. Tällä hetkellä, ainakin tällä, tällä haavaa, me emme voineet löytää riittävästi tietoa Herkules ykkösen ja kakkosen täytäntöönpanon tuloksista. Emme ole saaneet riittävästi palautetta ja tietoa siitä, miten varat on käytetty millaista koordinointi on ollut kansallisten aloitteiden kanssa. Eli kaikki ne ponnistelut, joihin ryhdytään, ovat perusteltuja, että tässä ei olisi päällekkäisyyttä sellaisten tointen kanssa, joihin jäsenvaltio on jo ryhtynyt. Olaf myöskin tähän käyttää varoja. No sitten ar ohjelman arvioinnista tilintarkastustuomioistuin on vuonna 2006 tästä laatinut lausunnon ja sitten on ollut erityiskertomuksia tästä aiheesta. Tässä on sellaisia tuloksia saatu, että tietyillä aloilla ei ole mitään tulosindikaattoreita voitu todeta. Tätä myöskin kehiteltiin kahdessa komission asiakirjassa puoliväliarvioinnissa ja vaikutusten arvioinnissa ja myöskin Herkules 2 tavoitteet ja laatuindikaattorit, joita pitäisi myöskin uudella ohjelmakaudella soveltaa. Komissio soveltaa joitakin indikaattoreita, esimerkiksi yhteisten tointen prosentuaalinen osuus ja myöskin eri toimet joita on käytetty arvioinnissa, mutta nämä eivät kuitenkaan kata kaikkia toimia niissä hankkeissa, joita on rahoitettu. Esimerkiksi koulutus ja konferenssit ovat tällainen osa-alue, joissa ei ole tällaisia riittäviä indikaattoreita voitu todentaa tulosten mittaamiseksi. Painotan sitä tosiasiaa, että me emme tarvitse ainoastaan äh, määrällistä, määrällisiä tuloksia, vaan myöskin laadullisia. Ja meidän täytyy myöskin voida arvioida niitä ja mitata ne. Sitten haluaisin vielä lopuksi herättää kysymyksen tästä hallinnoinnista ja arvioinnista. Tässä on kaksi asiaa saavutettu. On saatu sellainen yksikkö aikaiseksi, joka koordinoi kaikkia toimia yhteisön toimissa taloudellisten etujen suojamiseksi. Myöskin harmonisoidut täytäntöönpanotoimet eri rahoitussektoreilla kuuluvat tähän ja myöskin on luotu uusi sisäinen tietokanta, joka kerää ja prosessoi kaikkia tietoja Olafin saamista ongelmista. Haluaisin esittää vielä kysymyksen, josta käytiin keskustelua erityiskertomuksen vuodelta 2011 ohjelmahallinnasta ja etukonfliktista. Eli juuri siitä äh, ristiriidasta, joka liittyy tässä varojen saajiin ja myöntäjiin. Haluaisin kuulla tässä myöskin komission kannan. Odotan hedelmällistä keskustelua ja haluan kuulla myöskin täältä Olafin komission ja tilintarkastustuomioistuimen mielipiteet. No. Selvä, kiitoksia paljon Iljana. Tässä otettiin koko joukko asioita esille. Annan nyt puheenvuoron Olafin edustajalle. En ole täysin varma, äännänkö nimenne oikein, herra Kauf. Uh, thank you, President. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijä Ivanovalle näistä täsmentävistä kommenteista ja kiitokset myöskin tästä työasiakirjasta. Annan puheenvuoron sitten budjettipääosastolle tästä korvamerkintäasiasta. Me todellakin voimme jakaa kanssanne seuraavan tiedon. Ensinnäkin Herkules 2. saadut tulokset, siis tämänhetkinen Herkules-ohjelma, joka on voimassa vuoteen 2013 saakka. Me olemme välittäneet teille tietoa riippumattomasta arviosta, joka Herkulesista tehtiin vuonna 2010 ja joka todellakin antaa yksityiskertaista, yksi, yksityiskohtaista tietoa kaikista niistä toimista, joita Herkules kakkosen alaisena on tehty tämän kolmen vuoden aikana, joihin arvio kohdistui. Tulos on suht mielenkiintoinen. Siellä on paljon teknisen avun projekteja, joilla avu on avustettu lainvalvontaviranomaisten toiminta. Skannereita on hankittu lainvalvontaviranomaisten käyttöön, jotta heidän mahdollisuutensa taistella salakuljetusta vastaan parantuisi. Tämä puolivälin vaikutusarviointi, johon Herkules kakkospäätöksessä viitataan, siitä saa aika lailla täydellisen kuvan siitä, mitä on tapahtunut ja mitä ovat tulokset, mitä indikaattoreita komissio ja Olaf ovat käyttäneet kun Herkules 2 on toteutettu. Eli tämä olisi varsin hyvä pohja tuleville keskusteluille. Tietenkin me olemme myöskin tehneet ehdotuksen tämän vaikutusarvioinnin lisäksi. Ja sieltä löytyy tämä ehdotus vaikutusarvioinnin lisäksi ja se on 2011 äh, 914. Vaikutusarviointi jälleen kerran on tuonut julki nämä tärkeimmät tulokset, äh, eli puolivälin tarkistus, äh, jonka itse olemme tehneet, vahvistaa tämän. Vaikutusarvioinnissa, mutta myöskin talousarvioselvityksessä. Siinä me myöskin olemme antaneet tiettyä osviittaa tulosindikaattoreista. Aikeenamme on hioa näitä suoritusindikaattoreita ja me aiomme käyttää kahta asiaa tässä. Ensinnäkin tietenkin meillä täytyisi olla jonkinlainen loppuarviointi Herkules kakkosesta ennen vuoden 2014 loppua. Ja tämän loppuarvioinnin perusteella jossa siis tarkastellaan tuloksia. Herkules 2 kohdalla, niin sen perusteella sitten voimme tehdä aivan konkreettisia ehdotuksia sen suhteen, miten me voimme luoda konkreettisia indikaattoreita niiden lisäksi, joista komissio on jo tehnyt ehdotuksia ja jotka ovat myöskin jossakin määrin konkreettisia, mutta joita voidaan ehkä pitää enemmän määrällisinä sen sijaan, että ne olisivat laadullisia. Toiseksi meidän aikomuksenamme on, ja tämä myöskin mainitaan ehdotuksessa, jonka komissio on jättänyt, me ehdotamme sitä, että me keskustelisimme Herkules kolmosen kohdalla vuosiohjelmista tässä petoksen vastaisessa asiantuntijaryhmässä. Siellä pääsisimme keskustelemaan jäsenvaltioiden valtuuskuntien kanssa ja petoksen vastaisten asiantuntijoiden kanssa odotetuista tuloksista. Ja tietenkin näitä tuloksia täytyy myös mitata ja täytyy käyttää hyväksi asiantuntijaryhmää ja käydä heidän kanssaan keskustelua näistä mahdollisista suoritusindikaattoreista. Nyt siis me täytäntöönpanemme Herkules kakkosta ja meillä on vuosittaiset varanhoitoasetukseen perustuvat ohjelmat. Meillä on työohjelma, joka esitellään, josta myöskin löytyy tietoa odotetuista tuloksista ja sieltä löytyy tietyssä määrin myöskin suoritusindikaattoreita. Ja nämä tämänhetkiset rahoituspäätökset vuosittaisessa työohjelmassa, niitä tullaan myöskin käyttämään tulevissa keskusteluissa asiantuntijaryhmien kanssa ja sen valtioiden kanssa, jotta entisestään hiotaan näitä suoritusindikaattoreita ja toimien arviointia. Tämä on se tieto, joka toivon mukaan tarjoaa ainakin osan vastauksista näihin kysymyksiin, joita on esitetty. Yeah, thank you very much. Hyvä, paljon kiitoksia. Seuraavaksi pyytäisin, että herra Zwickel takastustuomioistumista käyttäisi puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. tarkastustuomioistuin parhaillaan työstää omaa lausuntoaan Herkules kolmosesta ja on keskusteltu asioista sekä esittelijän kanssa. Ivanova on ollut ensin yhteydessä Olafin ja me tietysti jatkamme sitten siitä hyödymme tästä taustatyöstä ja tämän viikon loppupuolen toinen kokous Olafin kanssa ja saamme sitten aikais viimeisteltyä tuon oman lausuntomme. Eli meillä tässä työ on vielä kesken eikä tilintarkastustoimistoon ole vielä hyväksynyt lausuntoa. Mutta tilintarkastustoimistoimen jäsenenä voin vain kertoa näistä yleisistä suuntauksista lausunnossamme. Mutta yhteen vetäen, niin ne kysymykset, jotka on meidän lausunnossamme otettu esille, ovat hyvin samantyyppisiä kuin parlamentin esittelijän työasiakirjassa. Ihan pari yleistä huomiota näistä. Ensinnäkin yleisesti on huomioitu tämä Herkules kakkosen arviointi että tietoa ei ole, mutta meillekään ei ole täysin selvää, että kuinka pitkälti on tehty kokonaisarviointi kyseisestä ohjelmasta. Ja haluaisimme saada kokonaiskuvan komissiolta ja Olafilta siitä, että missä, onko, miten Herkules 2 on päässyt tavoitteisiin. Koska tämä väliarviointi on käyttänyt 2007 2010 vuodet. Ja kysymys kuuluu, että miten pitkälle sitten Herkule kolmen valmistelussa pitäisi ottaa nuo arvioinnin tulokset ja se, miten Herkules 2 on päässyt tavoitteisiinsa. Tämä olisi varmasti hyvin tärkeää. Sitten toinen yleinen huomio liittyy siihen, miten kansalliset ja EU rahastot hyötyvät näistä tupakayhtiöiden kanssa tehtyistä sopimuksista. Noin 40 prosenttia Herkules kolmosesta annetaan tupakan väärinnosten ja salakuljetuksen torjuntaa varten. Ja tämä tietysti on juuressa komission tekemästä neljästä sopimuksesta tupakkayhtiöiden kanssa, mutta sitten 90 prosenttia eli 2 miljardia euroa 2004 2013 maksettiin kansallisista budjeteista. Ja koska 90 prosenttia noista sopimuksista suoraan liittyy näihin relevantteihin jäsenvaltioihin, niin haluaisimme saada enemmän tietoa komissiosta, miten komissio valvoo näiden rahojen käyttöä niin, ettei synny kaksinkertaista rahoitusta kansallisen ja EU-budjetin rahoitusosuuksien välillä. Eli haluaisimme lisää tietoa siitä, miten on kansallisesti käytetty näitä tai miten näitä kansallisesti perittyjä tuloja on tulotettu komissiolle ja miten komissio koordinoi ministeriöiden välistä toimintaa. Eli jos komissio näkee, että kohta kaksi miljardia on käytetty, niin miten, mitä näillä rahoilla on saatu aikaiseksi tavoitteiden saavuttamisen suhteen? Ja sitten kolmanneksi tähän edelleen liittyen Herkules kolmoseen ja näihin sopimuksiin liittyen valmistajayhtiöiden kanssa, niin jos ajatellaan mahdollista rahoitusvajetta, niin yksi näistä sopimuksista päättyy 2016 ja sitten haluaisimme lisätietoa siitä, että mikä on komission suunnitelma, onko tarkoitus pidentää tätä tai solmia uusi sopimus, tai sitten huomioida tämän sopimuksen eh, sisältö jotenkin tämän rahoitusvajen osalta Herkules kolmosessa. Sitten neljä erityisempää huomiota. Yksi näistä liittyy eh, yhteisrahoitusosuuden nostamiseen. Meitä kiinnostaisi, mikä perustelukomissiolla on sille ehdotukselle, että nostetaan yhteisrahoitusosuutta 50-80 prosenttiin tai jopa perustelustapauksissa jopa 90 prosenttiin. Koska uskomme, että kyllä myös EU-budjettia koskevat nämä budjettirajoitukset. Tässä haluamme kuulla jotain perusteluja ehkä jatkokokouksessa tämä asia selkeä. Sitten edelleen Olafin Herkules 3 hallinnointi. Äskettäisessä Olafin seurantaraportissa tuomioistuin totesi, että Olafin pitäisi keskittää toimintansa tutkintaan eikä hallinnoida tällaisia menoohjelmia niin kuin Herkules 3 ja muita Keskustelemme tästä vielä Olafin kanssa edelleen ja mahdollisesti palaamme tähän sitten tulevassa lausunnossamme. Sitten kolmanneksi, mitä tulee näihin suoritusindikaattoreihin, ne eivät mielestämme nyt ole vielä riittävän selkeitä mitattavuuden suhteen. Haluaisimme keskustella tästä vielä Olafin kanssa. Ja sitten viimeiseksi vielä on kaavailtu tällaista yksinkertaistettua menettelyä alle 50 000 euron tukien myöntämistä varten, mutta se tietysti riippuu siitä, miten äh, varainhoitoasetuksen täytäntöpano äh, sääntöjä uudistetaan. Ja nämä ovat siis alustavia ajatuksia äh, tuossa meidän lausuntoluonnoksessamme, eli keskustelut siellä kesken. Ehkä tuossa toukokuun loppupuolella kesäkuussa saamme lausuntomme valmiiksi ja sitten sen jälkeen palaamme varmasti tähän valiokuntaan jälleen samantyyppisessä kokouksessa, jos vain valiokunta sitä toivoo. Kiitos. Kiitoksia paljon herra Zwickel teidän kannanotostanne. Nyt sitten heti perään pyytäisin herra Tavernia komissiosta käyttämään puheenvuoron ennen kuin sitten käymme keskustelua tästä. Olkaa hyvä herra Tavern. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin nämä myönnetyt varat. No tähän liittyy kaksi kysymystä. Periaatekysymys ja komissio painottaa kovasti sitä, että yleiskatteisuusperiaatetta kunnioitettaisiin. Tästä on keskusteltu rahoitusnäkymien varanhaitoasetuksen uusi, tarkistamisen yhteydessä ja viimeisimmässä trilogissa päätiin päästiin melkein yhteisymmärrykseen tästä artiklasta 18 varainhoitoasetuksessa, mutta kuitenkin haluttaisiin pitää osa näistä määrärahoista, mitä tupakkateollisuudesta saadaan. Sitten periaatekysymys, se on perustavaa laatua oleva kysymys, koska silloin kun on kysymys taloudellisten etujen suojelemisesta, niin silloin kyseeseen tulevat muutkin ohjelmat, jotka ehkä pyrkivät hyötymään näistä tulonlähteistä. Esimerkiksi yhteiskunnalliset ohjelmat, jossa, joissa, jotka käsittelevät kansanterveyttä ja tällöin tulojen jakaminen eri tahojen välillä on hankala, eli silloin avataan Pandoran lipas. Sitten on vielä yksi argumentti, joka ei ole periaatteellinen argumentti, vaan talousarvioon perustuva argumentti. Näitä summia ei saada käytettyä ohjelmissa, koska summat ovat niin suuria. Ja silloin päädytään tilanteeseen, jossa korvamerkinnän kautta annettaisiin liikaa varoja ohjelmalle, joka ei onnistuisi niitä sitten käyttämään. Ja tästä syystä komissio on äh, laatinut äh, julkilausuman ja se sitoo, teke, sitoutuu tekemään ehdotuksen talousarvioviranomaiselle. Se tekee tällaisen budjettiehdotuksen, josta sitten budjettiviranomainen tekee päätöksen summasta, jonka perusteella päätetään tämän toimen prioriteetista. Ja tässä puhuttaisiin nimenomaan kulusta eikä määrärahojen sitomisesta budjettiviranomaisen täytyy sitten tehdä päätöksiä käytettävistä keinoista. Ja tuolloin voitaisiin pitää kiinni yleiskatteisuusperiaatteesta tulojen kohdalla. Tämä on budjettipääosaston kanta. Ymmärrän, että se, minun ymmärtämykseni mukaan se tullaan hyväksymään muodollisesti palveluyksiköiden välisessä kokouksessa torstaina tai perjantaina, mutta olen saanut jo omilta viranomaisiltani vakuutuksia sen suhteen, että tämä tulee olemaan se kanta. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Nyt sitten voimme aloittaa keskustelun. Onko puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Palchitis, te olette ensimmäisenä vuorossa. Ačiū pirmininkė. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt ottaa kantaa tähän kysymykseen, koska Liettuassa jo 15 vuoden ajan on Philip Morris ollut toiminnassa. Ja meillä on aivan erityinen tilanne tässä. Meillähän on raja Valko-Venäjän ja Venäjän federaation kanssa ja Herkules 2 ja 3 eivät varmastikaan sisällön osalta tule eroamaan toisestaan. Ehkäpä jotenkin nämä valvonnan periaatteet tulevat muuttumaan, mutta meillä on aivan erityinen tilanne tässä. Meillä on nyt tässä kyseessä tuote, joka takaa hyvin suuret tulot budjettiin. Viime aikoina on saatu aivan virallista tietoa siitä, että aina 43 prosenttiin asti myydään salakuljetettuja savukkeita. Ne salakuljetetaan rajan yli ja juuri tästä syystä pitäisikin tukea Herkulesta ja jos nyt keskustellaan näistä valvonnan periaatteista, niin pitäisi myöskin tehdä yhteistyötä Olafin ja muiden vastaavien viranomaisten kanssa vastaavissa jäsenvaltioissa, jotka ovat keränneet paljon kokemusta tästä asiasta. Tarkoitan tässä nyt Baltian maita, joilla on maa tai rajaa niiden valtioiden kanssa, jossa savukkeiden hinnat ovat aivan selkeästi alhaisemmat verotuksellisista syistä ja myöskin muista syistä. Johtuen tästä syystä minä puollan ohjelman jatkamista. Ja tässä pitäisi käyttää hyvin paljon enemmän määrärahoja teknisten laitteiden käyttämiselle niin, että salakuljetettu tavara voitaisiin havaita esimerkiksi navigointiohjelmien tai satelliittiohjelmien kautta. Tässä on vielä hyvin paljon tehtävää, saavutettavaa ja jos me jatkamme tätä ohjelmaa, niin tulemme myöskin tekemään paljon säästöjä sekä jäsenvaltioissa että myöskin budjettivaramme tulevat näin kasvamaan. Kiitos. Kiitoksia paljon, herra Balchites, sitten herra Gajer. Ähm, wir haben No meillä ei ole mitään vastaväitteitä tähän esittelijän asiakirjaan, mutta ottaisin kuitenkin yhden näkökohdan vielä mukaan tähän kysymykseen. Jos katson näitä oikeudellisia kysymyksiä, niin jäsenvaltiot vastaavat Euroopan unionin ulkorajojen suojaamisesta – ja tämä tarkoittaa myöskin salakuljetuksen estämistä ja äh, Tsekin tasavaltahan taitaa itse asiassa olla ainoa maa, joka ei ole ratifioinut äh, taloudellisten etujen suojaamisen sopimusta. Äh, tämä on siis oikeudellinen tilanne. Ja nyt olemme siinä tilanteessa, että neuvosto samaan aikaan, no eivät aina samat jäsenvaltiot kuitenkaan, mutta samaan aikaan siis Euroopan unionille sanotaan, että ulkorajojen suojelu, eli mikä on niiden perustamissopimuksen mukaisesti niiden velvoite, ei onnistu enää. Sen takia haluaisimme Euroopan unionin budjetista ohjelman, eli Herkuleksen, jotta pystyisimme paremmin huolehtimaan siitä, mikä on perustamissopimuksen nojalla jäsenvaltioiden tehtävä. Eli mitä tulee näihin rahoitusvirtoihin, niin tässä siirretään näitä tuloja jäsenvaltioille sellaista tehtävää varten, josta jäsenvaltiot eivät enää pysty huolehtimaan. Ja samaan aikaan sitten jälleen kerran jäsenvaltio ja muutamat, äh, anteeksi, neuvosto ja muutamat jäsenvaltiot ja myöskin toimielimet sanovat, että no niin, nämä Euroopan unionin menot, niin niitä pitäisi kuitenkin leikata. Eli saman aikaan neuvosto vaatii EUlta lisää suorituksia vähemmällä rahalla. Eihän se voi onnistua. En usko, että se missään päin maailmaa tulee onnistumaan, koska jos halutaan suoritteita, niin niistä pitää maksaa. Ja nämä jäsenvaltioiden maksuosuudet eivät näytä vastaavan tätä. Minusta on selvää, että monet, monilla jäsenvaltioilla on ongelmia ulkorajoilla – ja EUn omien intressien mukaisesti, niin kuin mitä herra Valfidis sanoi, niin ja salakuljetuksen estäminen on asia, jota EU pitäisi tukea, mutta haluaisin kuitenkin vähän enemmän rehellisyyttä peliin neuvostolta. Ja tässä yhteydessä myöskin panen merkille sen, mitä tilintarkastustoimiston edustaja Zwickel sanoi, että on todellakin niin, että nämä sopimukset, joita EU on tehnyt tupakkayhtiöiden kanssa, niin ne johtavat sellaisiin maksuihin, jotka itse asiassa on korva merkitty ö, käyttötarkoitusta varten. Eli niillä voidaan tukea EU-ssa sellaisia toimenpiteitä, joissa on tarkoitus estää salakuljetusta ja myös tupakkateollisuuden toiminnan haittaamista – Halusin tietää, että onko ja ovatko jäsenvaltiot kuvitelleet tällaista tulojen korvan merkitsemistä käyttötarkoitukseen? Tässähän on kyseessä miljardit. No eihän se tietysti enää yksittäisessä jäsenvaltiossa 27 valtion kesken niin hirveästi tunnu, mutta ainakin näin liitto tasavallan kannalta tämä minua kiinnostaisi, koska Olafin vuosiraportista ei ole nähtävissä mitään muuta alaa, jolla kuin miten paljon tutkitaan tätä salakuljetustapauksia, savukkeiden salakuljetustapauksia Saksassa. Ja sen takia olisi ihan kiitossa tietää, ei pelkästään parlamentin näkökulmasta, vaan ylipäätään saksalaisen poliitikon ja myöskin liittopäivien edustajan näkökulmasta – Eli miten ainakin sitten Saksa voisi pitää kiinni näiden tulojen tulouttamisesta, miten niitä voitaisiin ainakin sitten Saksassa käyttää sala, savukkeiden salakuljetuksen torjumiseen. Kiitos. Uh, Haluaisin vielä lisätä yhden kysymyksen herra Kaufille. Se, että nyt uudistatte näitä suoritusindikaattoreita Herkules 2 osalta vuoden loppuun mennessä, mutta nyt me käymme keskustelua Herkules kolmosesta, joten olisi ollut hyödyllistä, jos me olisimme saaneet nämä indikaattorit aikaisemmin, ennen kuin olisimme tehneet päätöksen siitä, miten jatkamme Herkules kolmosen kohdalla ja milloin nämä indikaattorit on tarkoitus saada aikaiseksi ja milloin me voisimme saada ne nähtäville. Selvä, kiitoksia paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä valiokunnasta ei nyt ole, mutta minäkin haluaisin vielä esittää lisäkysymyksen Olafin edustajalle ja myöskin komission edustajalle. Jos ymmärsin herra Zwickelin oikein, niin tu- tilintarkastustuomioistuin kertoi, että ei olisi järkevää, että Olaf hallinnoi omaa ohjelmaansa, vaan että olisi järkevämpää, että Olaf tulevaisuudessa keskittyisi petosten torjuntaan, mikäli oika, ymmärsin oikein. Tämä oli siis tilintarkastustuomioistuimen kanta. Ja minua kiinnostaisikin, miten te, herra Kau, suhtaudutte tähän, ja haluaisin kuulla myöskin komissiolta, että voitaisiko ajatella tällaista organisaatiojärjestelmää, jossa tilintarkastustuomioistuimen suositus täytäntöön pantaisiin? No, minä annan nyt ensin, että herra Kau tässä vastaisi näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, uh, President. Um, also thank you, um, Kiitos herra puheenjohtaja ja myöskin kiitokset Ivanovalle lisäkysymyksistä. Olafin vastuu näissä Herkules 2 ja tulevan Herkules 3 hallinnointiohjelmissa erityiskertomus, Olafin erityiskertomus, sitä on todellakin täytäntöön pantu ja siinä on otettu huomioon komission kanta ja eri suositukset, joita komissio on tehnyt tästä tässä erityiskertomuksessa, joka liittyy Olafin hallintaan, joka julkistettiin vuonna 2011. Meidän uusi pääjohtajamme herra Kessler on suositellut sitä, että Olafin tehokkuutta täytyy parantaa, enemmän henkilöstöä, paremmat tutkintamenetelmät. Eli tässä mielessä me todellakin olemme ottaneet huomioon, siis komissio on ottanut huomioon nämä tilintarkastustuomioistuimen suositukset. Ja kun Olafia on uudelleen järjestelty ja se täytäntöön pantiin ensimmäinen helmikuuta 2012 lähtien, niin sen lisäksi, että on saatu lisää riippumattomuutta – niin pääjohtajamme on luonut erillisen osaston, joka vastaa taloushallinnosta. Eli tässä myöskin on hyvin selkeä tehtävien erottelu. Komissio ei kuitenkaan noudattanut suositusta siitä, että näiden hyvin erityislaatuisten ohjelmien hallinnointi lakkautettaisiin, siis Herkules 2 ja Herkules kolmonen, koska ne ovat niin tiivisti yhteydessä toisiinsa. Ja oh, se on, Herkules kakkonen on hyvin tiivisti, tiivissä yhteydessä Olafin toimintaan ja lain valvontaviranomaisten toimintaan jäsenvaltiossa ja sieltä saadaan hyvin mielenkiintoisia projekteja, joita me voimme yhteisrahoittaa ja tämänhetkiset sopimukset, joissa me voisimme olla mukana – niistä saa, päästäisiin mukaan hyvin erikoistuneisiin tietokantoihin ja näihin me pääsisimme käsiksi tiettyjen jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten kautta. Tämä on se kanta, jonka komissio on ottanut ja pääjohtaja on nyt täytäntöön pannut uudelleenjärjestelyn, jotta todellakin on selkeä ero näiden eri tointen välillä ja että asetettaisiin etusijalle tilintarkastustuomioistuimen suositus, jotta Olaf todellakin asettaisi etusijalle sen tutkintatoiminnan ja sisäiset tutkintatoiminnat. Sitten Ivanovan kommentti suoritusindikaattoreista. Komission ja Olafin joka tapauksessa täytyy suorittaa loppuarviointi se täytyy tehdä Herkules kakkosesta kattaen koko tämä rahoituskausi vuodesta 2007-2013 saakka, eli loppuarviointi täytyy tehdä siitä, miten Herkules-ohjelma toteutettiin, mitä ne sen tulokset ovat. Ja tämä loppuarviointi, johon artikla 7 tämänhetkisessä päätöksessä liittyen. Sieltä, siellä puhutaan siitä, että me tarvitsemme vahvempia indikaattoreita kuin ne, mistä vaikutusarvioinnissa mainitaan ja jotka on jo identifioitu vuoden 2010 puolivälin arvioinnissa. Eli tämä olisi meidän tavoitteemme, mutta tällä välin me tulemme kyllä käynnistämään ja viittasin tähän jo aiemmassa puheenvuorossa, niin mitä tulee rahoituspäätökseen koskien vuotta 2013, siis ensi vuotta, niin me tulemme keskustelemaan työohjelmasta tämän ö, asiantuntijaryhmän kanssa, jonka jo mainitsin, ja siellä käsitellään sellaisia kysymyksiä, kuten miten me mittaamme tuloksiamme, mitkä ovat ne parhaat indikaattorit ja tämä keskustelu käydään asiantuntijaryhmän kanssa. Paljon kiitoksia, herra Kao. Pyytäisinkin, että komissio, komission edustaja herra Tavern tässä heti vastaisi näihin avoimeksi jääneisiin kysymyksiin, mikäli tahdotte. Olkaa hyvä. Monsieur Président, je suppose... Puheenjohtaja, varmasti haluatte kuulla jotain siitä, että Olaf hallinnoi ohjelmia No Olaf on tällainen hybridi, se on komission yksikkö ja kollega juuri selvitti, että mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jottei sekoiteta tutkintaa ja sitten toisaalta mm, taloudellisten etujen suojaamisen ohjelmia. Tämä on tällainen sisäinen järjestelykysymys meillä, eikä minulla ole siihen mitään erityistä kommenttia varsinkin kun olemme ottaneet huomioon heti nuo tilintarkastustuomioistuimen huomiot ja myöskin budjettiviranomaisen kommentit ja vastuuvapauden. En oikeastaan pysty tästä kysymyksestä, mm, komission sisäisestä järjestelystä pysty sen enempää kertomaan. Ja, vielen. Paljon kiitoksia. Sitten kysyn vielä tilintarkastustuomioistuimelta. Herra Zwickel, voisitteko vielä ottaa kantaa, eli miten te arvioitte sen, mitä tulee ehdotustenne täytäntöönpanoon? No ei tässä nyt ole paljon lisättävää siihen, mitä on jo sanottu. Ensinnäkin aloitetaan tästä viimeistä asiasta, eli tästä ohjelman hallinnoisista. Me olemme vuoden 2011 lausunnossa selkeästi havainneet sen, että mitä Olafin pitäisi tehdä, sen pitäisi keskittää, keskittyä tutkinnallisiin toimiin. Totta kai me panemme merkille, mitä tapahtui ensimmäinen eh, helmikuuta Olafissa vuonna 2007. Se pitää kiinni siitä mielipiteestä, että Olafin tulisi ainoastaan keskittyä tutkinnallisiin toimiin. Ja tämä on mielenkiintoista hallinnointia, mutta siis se, miten tällaisia ohjelmia hallinnoidaan, kuten Herkulesta. Tulisiko tapahtua saman henkilön kautta, joka tekee tätä tutkinnallista työtä. Tämä on tietysti kysymys, joka jää avoimeksi ja tästä syystä tässä lausuntoluonnoksessa me edelleenkin esitämme kysymyksen liittyen ohjelman hallinnointiin. No sitten nämä erityiset havainnot esimerkiksi yhteisrahoitusosuus, se, että saadaan enemmän tietoa jäsenvaltioilta. Tästä me haluamme puhua seurannassa, se, että saisimme enemmän tietoa oikeutuksille. Ja tältä pohjalta sitten tulevina viikkoina me tulemme täydentämään lausuntoluonnosta ja tulemme myöskin sitten esittämään sen Euroopan parlamentille. Tässä se, mitä voin tällä hetkellä sanoa. Totta kai tämä ei ole meitä yllättänyt, kun kuulemme, että kokous on tänään. Eli tämä, mitä nyt tänään olemme esittäneet, on hiukan äh, luonnoksenomainen. Mutta totta kai nyt tässä odotamme myöskin sitten aivan näitä lopullisia tuloksia täältä tuomioistuimesta. Kiitos. Finland. Selvä. Paljon kiitoksia tästä vastauksesta. Nyt on vielä yksi jatkokysymys. Äh, kollega Baltsitis, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Aivan lyhyesti vain. Haluaisin reagoida siihen, mitä täällä todettiin komission taholta ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen taholta. Jo mm, monien kuukausien tai vuosienkin ajan me hyvin kohteliasti olemme aina selittäneet toisillemme, niin kuin todettiinkin, mit, mitä tulee tähän kahta, kahtalaiseen oikeutukseen Olafin kohdalla. Ja tämä on kysymys, joka täytyy ratkaista hyvin kunnianhimoisesti. Minä kyllä olen samaa mieltä siitä, että Olafin ei pitäisi tässä ottaa ohjelman hallinnoijan tehtävää, vaan sen pitäisi keskittyä tutkimustoimintaan – sitten kaikki on mielestäni oikeassa paikassa. Me emme sitten hukkaa aikaa selittääksemme sellaisia asioita, joista olemme puhuneet jo kuukausien ajan. Kiitoksia. Niin, kiitoksia paljon. Tässä oli vielä tällainen poliittinen arviointi. Haluaako esittelijä tässä vielä lopuksi puhua? Koska sitten päätämme kestämään asian käsittelyyn. Olkaa hyvä kollega Ivanova. Kiitoksia. Ihan lyhyesti haluaisin kiittää vain kollegoita osallistumisesta keskusteluun samoin kuin komissio ja tilintarkastustuomioistuinta. Varmasti kaikki haluamme tukea näitä torjuntatoimia, salakuljetuksen väärentämisen torjuntaa, mutta haluamme enemmän avoimuutta, koordinointia ja parempaa ymmärrystä siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät ja mitä komissio tekee. Tässä vaiheessa me aiomme laatia toisen työasiakirjan, jossa on sitten käsitelty näitä mahdollisia punaisia lippuja ja sitten mahdollisia ratkaisumalleja ja haasteita. Ja sitten vähän sen suuntaisesti, kun mistä herra Zwickl puhui, niin ehkä me voisimme tosiaan tätä koordinoida sitten siinä vaiheessa, kun tuomioistuin on valmis oman asiakirjansa kanssa, niin voitaisiin esitellä ne yhdessä samaisessa kokouksessa tässä valiokunnassa. Paljon kiitoksia Iliana ja suuret kiitokset myöskin herra Kaolle, Tavernille ja Zwickelille mielenkiintoisista kannanotoista liittyen tähän tärkeään aiheeseen. Parlamentissa tämä vielä meitä tulee koskettamaan. Ja haluaisimme kuulla enemmän tästä asiasta, niin kuin muistakin, nimenomaan siitä, että mitä kaikki jäsenvaltiot tekevät. Tämä on perustavanlaatuinen institutionaalinen ongelma johon toivottavasti myöskin tässä Euroopan yhdentymisprosessissa löydetään ratkaisu. Ja jatkamme keskustelua sitten myöhemmin ja nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on innovatiivisista rahoitusvälineistä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Meillä on tässä budjettivaliokunnan oma aloitemietintö ja talousarven valvontavaliokuntana me laadimme tästä lausunnon ja tänään on suuri päivä. Kollegamme Iliana Ivanova, hän on myöskin tässä valmistelija. Kiitokset siitä, että otitte tämän suuren vastuun harteillenne. Anna nyt sinulle tässä suoraan puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja lupaan, että tämä on tänä päivänä minun viimeinen puheenvuoroni ja kiitän kollegoja kärsivällisyydestä kansainväliset rahoitusvälineet tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Niiden suhteen komissio julkilausumassaan 662 vuodelta 2011 sanoi, että rahoitusvälineillä tulisi olla entistä tärkeämpi rooli EUn talousarviossa kaudella 2014-2020 ja minun mielestäni tämä kertomus on hyvin ajankohtainen ja välttämätön. Aivan ensimmäiseksi haluaisin painottaa sitä, että äh, on kehitetty uusia rahoitusvälineitä komissiossa ja niiden tarkoituksena on tukea tavoitteita. Jos me tarkastelemme yksityiskohtia, niin tämän tyyppiset äh, välineet, äh, niitä on olemassa useimmilla alueilla maataloudessa, tutkimuksessa, tieteessä, kohesiossa ja niiden tarkoituksena on Ähm, saada varat uudelleen käyttöön ja tätä aikaan kerran näissä vipuvaikutuksia. Tämän lausunnon tarkoituksena on tarkastella näitä rahoitusvälineitä talousarvion näkökulmasta. Tietyt kohdat, joita painotan lausunnossa, ne liittyvät esimerkiksi siihen tapaan, jolla me määrittelemme rahoitusvälineen uudistetussa rahoituskehyksessä, varanhoitoasetuksessa tulkkikorjaa. Ja tämä on tärkeää, jotta me voimme sitten valvoa tällaisten välineiden käyttöä eri politiikan aloilla. Ja on tärkeää, että tätä, tässä pitäydyttäisiin sitten kaikissa lainsäädäntöasiakirjoissa, jotta voidaan valtavirtaistaa hallinto. Meidän täytyy myöskin arvioida nämä rahoitusvajeet, jotta me voimme käyttää näitä välineitä, koska muutoin tästä saattaa olla seurauksena vain markkinahäiriöitä ja tässä yhteydessä on hyvin tärkeää pitää kiinni valtion tukisäännöistä. Tilintarkastustuomioistuin on julkistanut kaksi erityiskertomusta. Ensimmäinen liittyy PK-yritysten takausjärjestelmiin ja toinen aluekehitysrahaston osa rahoittamiin rahoitusvälineisiin PK-yrityksille – ne tilintarkastustuomioistuimen huomiot, niihin täytyy puuttua ennen kuin rahoitusvälineiden määrää lisätään uusissa monivuotisissa rahoituskehityksissä. Ja koska tila oli rajallinen, niin olen jättänyt käsiteltäväksi tiettyjä tarkistuksia. Niissä annan suosituksia. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, haluaisin painottaa niitä asioita, joihin täytyy puuttua ennen kuin tukeudutaan eh, näihin eh, sifeihin enemmän. Meidän täytyy saada aikaan eh, arviointia. Tämä antaisi mitattavia ja harmonisoituja indikaattoreja, joissa keskityttäisiin, keskityttäisiin saavutettuihin tuloksiin. Sieltä tulisi löytyä verta, valiovertailua jotta voitaisiin arvioida näiden rahoitusvälineiden tehokkuutta. Ja haluaisin esittää nyt lopuksi lyhyesti muutaman kysymyksen komissiolle. Ensinnäkin, aikooko komissio toimittaa meille jonkinlaista tietoa kertomuksen tai julkilausuman muodossa niistä välineistä, joita rahoitetaan tämänhetkisten monivuotisten rahoituskehitysten puitteista. Ja toinen kysymys liittyy siihen, että tietyt tämän päivän rahoitusvälineet ne on kohdennettu samantyyppisille edunsaajille, esimerkiksi rakennerahaston äh, rahastot äh, tai tietyt pk-yrityksille suunnatut äh, välineet. Miten komissio koordinoi näitä eri järjestelmiä, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä näiden varojen käytössä ja rahoitusvälineiden käytössä? Kiitos. Paljon kiitoksia esittelijälle komission puolelta. Toivotan tervetulleeksi herra Havinidin. Jospa te tässä nyt heti käyttäisitte puheenvuoron, niin se helpottaisi jatkokeskustelua. Olkaa hyvä, annan teille puheenvuoron. With pleasure. Thank you very much, first of... Niin mielelläni ensinnäkin kiitokset valiokunnalle ja esittelijälle. On mukava osallistua tähän äh, tärkeään kuulemiseen. Lähden liikkeelle tästä viimeisimmästä seikasta, jonka esittelijä mainitsi. Uskon, että on todellakin tällä hetkellä nykyisissä monivuotisissa kehyksissä useita rahoitusvälineitä. Ja joissakin on päällekkäisyyden vaaraa. Ja komissio on tästä tietoinen. Olemme puuttuneetkin tähän EU-tason rahoitusvälineiden osalta sekä päällekkäisyyteen että epäselviin rajapintoihin ja koordinointiin. Ja olemme tarjonneet tällaisia yhdennettyjä välineitä, eli vähempää määrää, ei välineitä, joilla on selvät rajat, ja tämä nähdään esimerkiksi noissa ohjelmissa, jotka ovat nyt jo uusia ohjelmia. Eli useista ohjelmista on koottu yksi ainoa väline jatkossa, ja sen rajat on määritetty selvästi. Sitten on myöskin asetettu yhteiset säännöt, joissa heijastuvat parhaat käytänteet niitä pitää soveltaa kaikkiin rahoitusvälineihin niin, että on nyt tällaiset toimintaedellytykset ja ei synny mitään keinottelua erilaisten välineiden välillä. Sitten mitä tulee rahastoihin, niin haluaisin korostaa sitä, että hallintoviranomaiset jäsenvaltioissa voivat päättää soveltavansa rahoitusvälineitä, vaikka ne olisivatkin päällekkäisiä jo olemassa olevien EU-välineiden kanssa. Mutta tällaisten riskien minimoimiseksi komission on ehdottanut rahoit- näitä rakennerahastoja varten sellaista lainsäädäntökehystä, jossa on mahdollista käyttää yhteistä rahoitusvälinettä vapaaehtoiselta pohjalta, jolloin hallinnoivan viranomaisen alueella tai jäsenvaltiossa täytyy sitten myös käyttää rahaa näiden rahoitusvälineiden soveltamiseksi yhteisten tavoitteiden eteen. Ja eh, mielestäni näin se on aikaiseksi yhdennetty väline ja myöskin kannustetaan rakennerahastoja ö, mm, hakemaan synergioita näiden EU-tason rakennusvälineiden välillä kanssa. Ö, sitten on esitetty useita kysymyksiä parlamentistakin, ja komissio on jo jonkinlaista yleiskatsausta antanut olemassa olevista välineistä, ja olemme varmiita antamaan teille lisää tietoa vielä. Haluaisin esittää sitten muutaman kommentin tästä lausuntoluonnoksesta. Se on oikein hyvä, koska siinä on korostettu juuri tätä rajoitusvälineiden tehokasta käyttöä ja mahdollista kerrannaisvaikutusta haluaisin korostaa, että tämä hyöty ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myös poliittinen, eli näin EUn intressit pankkien rahoituslaitosten ja yhteisöjen, jotka ovat mukana tässä mekanismissa, niin toteuttamaan tätä EUn poliittista tavoitetta – ja sitten siinä vaiheessa, kun näitä tukia myönnetään, niin silloin on mahdollista myöskin käyttää te- näiden rahoituslaitosten teknistä asiantuntijuutta. Nehän toimivat hyvin lähellä markkinoita. Ja omassa lausunnossanne niin huomautatte juuri siitä, että nämä rahoitusvälineet ovat täydentäviä luonteeltaan. Haluaisin kuitenkin selkeyttää sitä, että me tosiaan katsomme, että nämä rahoitusvälineet ovat toinen tapa antaa julkista interventiota. Niillä on erityinen soveltamisala. Ne eivät kuitenkaan ole mitenkään poikkeuksellisia, vaan ne ovat rinnakkaisia, koska täydentävyyttä voidaan itse asiassa tulkita monellakin tavalla. Ja itse asiassa tästä täytyy tehdä ennalta jo arviointia siitä, että minkä tyyppinen väline milloinkin on soveliain jonkin tietyn poliittisen tavoitteen toteuttamisen. Sitten myös olette ihan oikein huomattanut siitä, että muutamien tilintarkastustoimien yhteydessä erityisesti rakennerahastojen osalta niin on tehty havaintoja tietyistä riskeistä. Haluaisin kuitenkin selkeyttää tätä, että riski ei välttämättä ole itse rahoitusvälineen luonteeseen liittyvä, vaan liittyy enemmänkin siihen, miten ja joissa on tietyissä tapauksessa on sovellettu. Ja kannattaa muistaa, että täytäntöpanoehdot komission keskityssä hallinnossa ja kohesiopolitiikassa ovat e, erilaiset. Ja erityisesti rakennerahastojen osalta on totta, että täytäntöönpanon riski on korkeampi johtuen siitä, että toimijoita on niin paljon ja säännöt ovat aika monimutkaisia ja hallinnon viranomaisen täytyy niitä soveltaa. Ja sitten nämä erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla. Eli parantamisen vara on ja me koetamme parantaa tätä sääntelykehystä, mutta haluaisin todellakin todeta, että ei kannata suoraan päätä ajatella, että nämä samat riskit koskevat kaiken tyyppisiä rahoitusvälineitä, kaiken tukimuotoja ja kohesiopolitiikkaa. Sitten rahoitusvaje kysymys. Olemme samaa mieltä siitä, että jo ennen kuin päätetään siitä, että rahoitusvalinta käytetään, niin rahoitusvaje pitäisi tunnistaa, ottaa huomioon markkintahäiriöt, investointitilanneet. Tämä on jo varainhoitoasetuksenkin kirjattu sääntö, mutta sitten taas komissio pitää, ei halua määrällisesti arvioida näitä vajeita, koska ne vaihtelevat ajasta toiseen ja muutenkin, joten ei ole mitenkään mahdollista määrällisesti antaa tarkkaa tietoa tällaista rahoitusvajeesta, eikä kannata sellaista arviota tehdä 2013 sellaista välinettä varten, joka on voimassa 10 tai 20 vuotta. olemme siitä samaa mieltä, että näidenkin välinen osalla pitäisi soveltaa valtiontukisääntöjä ja huomioida markkinahäiriöt, mutta se ei koske pelkästään rahoitusvälineitä, vaan myöskin tukia, jotka saattavat olla vielä vääristyneempiäkin kuin rahoitusvälineet. Sitten kun katsotaan erilaisia tarkastusraportteja, niin voisin korostaa sitä, että mitä tulee EU-tason välineisiin ja erityisesti tätä kilpailukyvyn innovaation ohjelman tarkastuslausumaa, niin suositukset pannaan toimeen. Sekä sellaiset, jotka koskevat rahastoja että komissiota, mutta tämä tulee tapahtumaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Tässä kyse oli enemmänkin suunnittelusta, joten siihen voidaan puuttua seuraavassa, seuraavalla kaudella. Mitä tulee rakennerahastoihin, ja tarkastukseen, niin e, tosiaan tuomioistuimen lausumat on otettu huomioon komissiossa sekä nykyisen ohjelmakson ajalta jo 2011-2013 ja sitten myös seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, koska yhteiset säännökset strategisissa kehyksissä tulevat sitten sisältämään selkeämpiä yksityiskohtaisempia sääntöjä rahoitusvälinen osalta pohjaten siihen, minkälaisia sääntöjä on saatu nykyjaksolta, nykyohjelmakaudelta ja sitten myöskin parhaista käytänteistä, joita on nyt testattu EUn rahoitusvälineisiin. Eli lopuksi. Täysin olemme samaa mieltä esittel- valmistelijan kanssa siitä, miten tehokkaasti rahoitusvälineitä voidaan käyttää – Ja niitä on nyt jo, jo yli 15 vuoden ajan testattu, niistä on tehty arviointeja, niistä on tehty tarkastukset. Ja olemme samaa mieltä siitä, että on monia kysymyksiä vielä, joihin täytyy puuttua. Ja uskomme, että rahoitusvälineet voivat tulevaisuudessa olla vielä tärkeämmässäkin roolissa politiikkojen täytäntöpanossa. Ja niillä voidaan tehdä yhä enemmän tällaisessa tilanteessa, kun budjettikuri on kova. Kiitoksia oikein paljon. Komission edustaja, minulla on täällä Jorgos Schatzimarkkaakis, joka on pyytänyt puheenvuoroa valiokunnan puolesta. Kiitos paljon puheenjohtaja. Rahoitusvälineiden käyttö, totesitte, on ongelma. Ja todellakin näiden soveltaminenhan tapahtuu jäsenvaltioissa. Siitä me nyt tässä näemme ja mitä edustaja Ivanovakin totesi, varsinkin kohdassa kaksi näissä kommenteissamme, se on mukana, ei ole olemassa mitään juridista määritelmää ja että jäsenvaltioiden tapa käyttää näitä välineitä on hyvin erityistä ja siihen liittyy myöskin erittäin suuri riski. No Euroopan unioni ja erityisesti Euroopan komissio käyttää tätä kotipankkiaan, jotta se voi Euroopan tasolla käyttää näitä rahoitusvälineitä. Eli tässä on kyse keskuspankista. Ja myöskin tämä investointi yksikkö tätä tekee, mutta minä en kuullut teiltä, enkä myöskään tässä lausunnossa näe sanaa Euroopan keskuspankki ollenkaan. Ja haluaisinkin kysyä, anteeksi, tulkikorjaa investointipankki yhdessä kollega Gaierin kanssa ja investointipankin kanssa järjestin tällaisen sisäisen organisaation, jossa puhuttiin tällaisesta eräänlaisesta sabluunasta, eli näistä investointipankin menestyksistä, joita se on saavuttanut rahoitusvälineiden käytössä. Tässä on tarkoitus kehittää tällainen sabluuna, eli siis yhteiset standardit, niin kuin tekin mainitsitte näitä jäsenvaltiot sitten joutuvat käyttämään. Te puhuitte vapaaehtoisuudesta. Haluaisin nyt viime vuosien kokemuksen syvällä rinta todella, että jos eivät jäsenvaltiot tätä joudu soveltamaan, niin se, että ne soveltavat rahoitusvälineiden määritelmää, sitten saatamme joutua suuriin väärinkäytöksiin ja riskit ovat suuret. Emmekö voisi hiukan selkeämmin, hiukan vahvemmin muotoilla tätä Eli tämä investointipankin kaavailema standardi tai sabluuma, sabluuna on sellainen, jota pitäisi käyttää EU-varojen eh, käytössä. Tässähän nyt on tällainen muoti-ilmiö näiden rahoitusvälineiden osalta, niitä käytetään joka puolella, ja jos jäsenvaltiot näitä edelleenkin soveltavat, niin riskithän tässä vain kasvavat. Kiitoksia. Nyt sitten kollega Gaier on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Jorgo hat einige Punkte. otti tässä esille muutama asia, joihin minäkin olisin puuttunut. On tosiaan niin, että rahoitusvälineitä käytetään komission politiik- budjettipolitiikassa käytetään ihmeasetta, mutta ensinnäkin niin pysyttäytyvätkö rahoitusvälineet siinä lupauksessa, että saadaan lisää resurssejakin vielä Euroopan unionin politiikan tekoa varten? Ja sitten toisaalta, minkälaisia riskejä niihin liittyy? Ja viimeisimmässä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa ei varmaan turhanpäiten otettu näitä erityistarkastelun kohteeksi. Ja nyt kun ollaan keskustelemassa juuri näistä monivuotisista rahoituskehyksistä, niin niissäkin tulevat nämä samat asiat esille kuin mistä esittelijä valmistelija Ivanova juuri puhui. Ja se, että pitäisi olla onkinlainen mm, oikeudellinen kehys näitä rahoitusvälineitä varten ja budjettikehys näitä varten. Emme tiedä, mitä sieltä sitten loppujen lopuksi tulla, ulos putkahtaa. Ja sitten jos ajatellaan tällaisen rahoitusvälineiden oikeudellisia kehyksiä, niin sehän pitäisi luoda sellaiseksi, että rahoitusvälineet toimivat, mutta eivät kuitenkaan sisällä liikaa riskejä. Ja tämä meitä hivenen huolettaa. kaiken kaikkiaan olemme hyvin pitkälle samalle, samalla linjoilla kuin valmistelija. Olisi hyvä, että kohdassa kolme olisi ö, selvästi sanottu jotain näistä markkinahäiriöriskeistä ja rahoitusvajeista. Ja kohdassa seitsemän, niin tämähän on juuri samalla niin kuin mitä minä juuri sanoin. Voitaisiin ehkä vielä korostaa sitä, että rahoitusvälineiden sekoittaminen edunsaajien kannalta niin voi lisätä tätä rahoitusriskiä. Olemme jo pyytäneet tällaista vastuuvapausraporttia komissiolta ja senkin voisimme mainita tässä mm, lausunnossa ja Jorgon ajatuksen mukaisesti tuossa sapluunasta, niin että haluaisimme sellaisen mallin, jossa hyvin laa, paljon laajemmin vielä valvottaisiin riskejä ja näiden rahoitusvälineiden hallinnointia niin, että tulisi ihan selväksi, että jäsenvaltioiden pitäisi nostaa investointipankin maksuosuuksiaan niin että voitaisiin sitten edelleen EIBstä rahoittaa enemmän näitä rahoitusvälineitä. Se olisi hyvä, mutta pitäisi kuitenkin sitten tehdä selväksi, että mistä resurssit sitten siihen tämä varten saadaan. Ja sitten haluaisimme muutaman punaisen langan, niin että sanottaisiin esimerkiksi selväksi, että tässä valiokunnan tässä lausunnossa esimerkiksi sanottaisiin, että Eh, eh, rahoitusvälineillä ei saa eh, keinotella markkinoilla ja eivätkä niitä voi mm, kehitellä pankit, joilla on pääkonttori veroparatiisessa. Ja mielestämme rahoitusvälineiden rahoitukseen ei pitäisi puuttua, mutta kuitenkin pitäisi asettaa selvät raamit. Kiitoksia. Aivan lopuksi vielä kollega Ivanova ennen kuin komissio vielä saa puheenvuoron. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluan vielä kiittää kollegoita heidän tuestaan ja siitä, että olette tässä koko päivän kestäneet. Ja haluan myöskin kiittää komissiota osallistumisesta. Ja tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Yeah, thank you very much. Kiitos oikein paljon ehkäpä komissio voisi vielä ottaa kantaa näihin kysymyksiin, näihin tarkennuksiin, koska tämähän nyt on kysymys, josta pitäisi myöskin tehdä päätös. Ole hyvä. thank you very much. I will, um, Kiitos. Neljään kohtaan puuttuisin. Ensinnäkin yhteiset määritelmät, toiseksi nämä uh, entrusted entities, uh, jotta käytetään asianmukaista terminologiaa. Siis tahot, jonka käsiin voin laskea tämän täytäntöönpanon. Sitten nämä sapluunat ja punaiset viivat. No, ehkä sitten näiden lisäysten rajaaminen. Siinä ehkä mennään liian pitkälle. No, lähdetään liikkeelle määritelmistä. Meillä on varainhoitoasetuksessa yhteisiä määritelmiä, jotka ovat pakollisia rahoitusvälineille ja rakennerahastoille, koska rakennerahastojen yhteisissä säännöksissä siellä on käytetty samoja määritelmiä. Eli kaikki rahoitusvälineet, nämä spesifiset välineet, joita on ehdotettu, niissä viitataan varainhoitoasetukseen silloin, kun on kyse määritelmistä ja silloin ne johdonmukaisesti käyttävät niitä. Ja komissio menee vielä pidemmälle me emme yksinomaan määrittele, mitä nämä rahoitusvälineet ja tuotteet ovat, vaan me haluamme myöskin määritelmiä avainkäsitteistä, sellaisista kuin kerrannaisvaikutus, koska me olemme nähneet, että erilaisia tulkintoja tästä on ja me haluamme varmistaa sen, että neuvoston ja parlamentin välillä me johdonmukaisesti käytämme samoja määritelmiä samalla tavalla. Sitten puitteet on kiinnitetty paljonkin huomiota siihen, että samanaikaisesti tarkastellaan varanhoitoasetusta ja delegoituja säädöksiä, joka jätetään käsiteltäväksi toukokuussa neuvostolle ja parlamentille, ja toisaalta nämä rakennerahastojen yleissäännökset delegoitujen säädösten suhteen, jotta varmistetaan se, että johdonmukaisuutta saadaan aikaiseksi. On tiettyjä objektiivisia syitä, miksi eroihin joskus on syytä. Tässä ei voida kopipeistata koko ajan, mutta rakennerahastojen kohdalla nämä puitteet tulevat olemaan paljon yksityiskohtaisemmat heti ensi vaiheesta lähtien meillä on selkeitä ohjeita sen sijaan, että jouduttaisiin kääntymään asiantuntijaa komitean puoleen. Sitten nämä entrusted entities, no komissio ei tietenkään voi täytäntöönpanna ja hallinnoida talousarviota yksinään, mutta rahoitusvälineiden kohdalla on paljon yleisempää että me, se, että me hoidamme tämän epäsuorasti, siis annamme tämän kolmansille tahoille. No kenelle me voimme sitten delegoida täytäntöönpanon talousarvion kohdalla ja kuka kelpaa tällaiseksi entrusted entityksi. Ja tämä on määritelty selvästi äh, varainhoitoasetuksessa. Äh, investointipankki, äh, EBRD, Euroopan neuvoston pankki, kansainvälinen rahoituslaitos, ja sitten on kansalliset pankit, tietyt pankit ja sitten on yksityisiä toimijoita, joilla on julkiset tehtävät, mutta tätä ei voida antaa yksityisen rahastonhoitajan tai yksityisen pankin käsiin. Eli tämä löytyy jo varainhoitoasetuksesta. Ja lisäksi on vaatimuksia liittyen näiden tahojen valintaan oli kysymys sitten mistä tahansa tahansa, niin se täytyy mainita tässä perussäädöksessä. Ja jos näin ei tehdä, niin silloin tähän valintaan täytyy soveltaa objektiivisia läpinäkyviä kriteerejä ja näiden kaikkien täytyy käydä läpi kuuden pilarin ennakkoarviointi, jolla varmistetaan se, että niitä löytyvät ne prosessit, jotka vastaavat niitä prosesseja, joita komissioltakin vaaditaan. Eli tämä on kyllä hoidossa. Sitten kolmas kohta sapluunoista. No minun mielestäni me työstämme tätä asiaa kahdellakin tasolla. Ensinnäkin komission palveluyksiköt ovat tarkastelleet kaikki rahoitusvälineet EUn tasolla. Tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, niistäkin on otettu opiksi ja niistä on päästy näihin sääntöihin, joita me haluamme edistää tulevaisuudessa ja me haluamme, että ne otetaan näihin juridisiin puitteisiin mukaan ja tämä on ollut pohjana komission ehdotuksessa mitä tulee varainhoitoasetukseen liittyviin ehdotuksiin Tulevina viikkoina tehdään lisäehdotuksia delegoitujen säädösten suhteen ja nämä myöskin perustuvat näihin ja näistä saamme johdonmukaisen sääntöpuitteiston, jotka tulevat olemaan myöskin pakollisia ja niitä sovelletaan myöskin rakennerahastoihin. Ja sitten kolmas setti, jota sovelletaan vain EU-tason välineisiin. Tässä komissio pakottaa parhaiden käytäntöjen toteuttamiseen teknisemmissä asioissa ja niissäkin tukeudutaan aikaisempaan kokemukseen. Sitten rakennerahastojen kohdalla me olemme eri tilanteessa, jossa meidän täytyy määritellä jo ennakkoon kaikki säännöt. Eli tässäkin täytyy noudattaa sääntöjä, eli tässä me toimimme niin, että me tulemme tarjoamaan kahdenlaista interventiota. Ensinnäkin tällaiset off-the-shelf välineet, joihin Satsi Markakis viittasi, ne olisivat melkeinpä valmiita rahoitusvälineitä, joita käytettäisiin tietyillä lohkoilla. Nämä liittyvät raportointiin, suunnitteluun ja valtion tukiaissääntöjen noudattamiseen ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi PK-yritysten tai innovaatioiden tukemiseen ja niitä voidaan sitten vielä mukauttaa. Sitten meillä on yhteisiä välineitä. Niissä toteutetaan EU-sääntöjä ja niiden täytyy täyttää EUn ehdot, mutta osallistuminen näihin on vapaaehtoista. Ja kolmas on sitten se, joka löytyy jo MFSstä ja hallintoviranomaiset voivat siis itse räätälöidä välineen, mutta välineen täytyy olla linjassa sääntöjen ja delegoitujen sääntöjen ja täytäntöpanosäädösten kanssa. Sitten punaiset viivat. Olemme täysin samaa mieltä finanssikohtelusta ja siitä, että täytyy olla riittävät säännökset, jotta verokiertoon ei ryhdytä. Tämä on siirretty nyt varainhoitoasetukseen ja se on yksi varainhoitoasetuksen vaatimuksista. Sitä tullaan tarkentamaan delegoidussa säädöksessä ja sitä ei sovelleta yksinomaan omaan näihin entrusted entiteihin, vaan kaikkien näiden täytyy myöskin niissä sopimuksissa, joita ne tekevät välittäjien kanssa, tämä täytyy mainita ja sitten pääoman lisääminen, no en voi tämän poliittisesta puolesta sanoa mitään, mutta rahoitusvälineissä, koska riskinjako muiden osapuolten kanssa on kasvantunut, niin sillä on vaikutuksia pääoman riittävyyteen näissä instituutioissa ja niiden likviditeettiin. Ja täten tällä hetkellä me voimme lisätä riskinjakoa yhteisissä välineissä, niin jossakin vaiheessa seinä tulee vastaan ja joko silloin investointipankki saa lisää pääomaa tai muuta tukea tai muussa tapauksessa investointipankki ei voi enää edistää yhteisten välinen käyttöä. Eli tuen sitä, mitä valiokunnan kunnianarvoiset jäsenet ovat tässä sanoneet. Paljon kiitoksia. Me voimme näin ollen päättää tämän tärkeän keskustelun. äänestys hän tulee. Tarkistukset täytyy jättää 3. toukokuuta kello 12 mennessä. 29. toukokuuta sitten on tarkoitus suorittaa äänestys. Mutta nyt päätämme tämän asian käsittelyn ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tämä on budjettivalvontavaliokunnan lausunto työllisyysvaliokunnalle. Kyse on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta liittyen sosiaalisiin muutoksiin ja innovaatioihin liittyvään Euroopan unionin ohjelmaan. Tässä valmistelija on herra Jens Geier, annan hänelle puheenvuoron. Herra Korppikotka. Kiitoksia. Kiitokset myös kollegoille äh, kärsivällisyydestä. Niin, äh, kyseessä on uusi jo ehdottaa. Olisin ehkä pitänyt parempana sosiaalista edistystä kuin sosiaalista muutosta otsikkoon, niin että tulisi vähän selväksi sen sisältö. No en ota kantaa siihen, että miten sitä pitäisi käyttää. Olen ymmärtänyt, että kyseessä olisi siis se, että kyseessä on tällainen lisäväline työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa varten, joka menee pidemmälle kuin sosiaalirahaston toiminta-ala. Ja näin voidaan sitten hyödyntää uusia välineitä ja uusia käytänteitä testaus mielessä ja rahoittaa niitä sillä tavoin, että Euroopan unionin tavoitteet 2020 strategian osalta voitaisiin saavuttaa esimerkiksi vähentämällä köyhyyttä olen hyvin tiukasti yrittänyt pitäytyä vain siinä, mikä on budjetin valvontavaliokunnan tehtävä, mutta siitä huolimatta kuitenkin tein muutaman toimituksellisen muutosehdotuksen, koska minä kun käsittelen Eurooppa-politiikkaa, niin minusta on aina vähän ironisen ristiriitaista katsoa näitä tavoitteita, joihin ohjelmilla pitäisi päästä ja sitten minä ajattelen 27 jäsenvaltiota ja kaikkia näitä ihmisiä, joita se koskee. Ja sitten loppujen lopuksi siis tämä summa, loppusumma kaikkia tätä varten, niin e- e- ei millään tapaa riitä näihin tavoitteisiin vastaamaan. No ei tämä ole mikään kritiikki komissiolle, tämä liittyy enemmänkin siihen, että minkä tyyppisiä odotuksia ihmisillä on tällaisten ohjelmien suhteen ja siksi olen joka paikkaa koittanut näissä muotoiluissa vähän viitata siihen, että nämä määrärahat ovat hyvin rajallisia niin, että interventiotkin voivat olla aika rajallisia vain ja voidaan keskittyä vain muutamiin hankkeisiin, jotka ovat erityisen innovatiivisia. Ja sen takia olen myös korostanut sitä, että hankkeet ja aloitteet, e, joita ohjelmilla rahoitetaan, niin, niin niiden pitäisi olla esimerkinomaisia ja niistä pitäisi selvästi tunnistaa lisäarvo. Tämä huolettaa minua erityisesti siksi, ja tämä onkin tässä rahoitusvälineessä toima toinen ihmease, että kun valmistellaan sektorikohtaista sääntelyä seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, että pitäisi synnyttää synergioita e, yksittäisten ohjelmien ja rahastojen välillä. Mutta sitten budjettivalvontaviranomaisena, niin tietysti synergiakysymys on ihan järkevä, mutta silloin kun päällekkäisyyt ovat aivan mielivaltaisia, niin sitten e, tämä vähän vaikeutuu, koska pitäisi olla selvää, että mitkä ovat sellaisia projekteja, jotka ovat selvästi sellaisia, jotta niitä voitaisiin rahoittaa sosiaalirahastosta, ja mitkä ovat sellaisia hankkeita, jotka voidaan sitten tästä ohjelmasta rahoittaa, jos sanotaan, että synnytetään synergioita, ja sitten samat toimenpiteet voivat saada rahoitusta molemmista välineistä, niin sitten oikeastaan syntyy vain mielivaltaisuutta ja epäselvyyttä ohjelmointiin, kuin että synnytettäisiin varsinaista synergiaa ja enkä oikeastaan tiedä, miten näin rajallisella määrärahoilla voitaisiin saada aikaan synergioita. Ja oikeastaan sitten saadaan aikaan ainakin eh, minun mielestäni sellainen tilanne, että kolmen vuoden kuluttua tilintarkastustuomioistuin sanoo, että on täysin epäselvää, että mitä projekteja on tästä ohjelmasta ja mitä on sitten taas sosiaalirahastosta rahoitettu kun jossain maassa jokin projekti, joka on saanut sosiaalirahastosta rahaa, niin sitten onkin toisessa valtiossa saanut rahaa tästä ohjelmasta. E, ja tämäkin olisi vielä hyväksyttävissä, mutta sitten vaikeuksia tulee sitten siinä vaiheessa, kun yhdessä, tässä on kyseessä yksi jäsenvaltio vain, mutta sitten kun on sellainen projekti, joka on ehkä maksettu kahdesta rahoituslähteestä, tai sitten jos on ollut sellainen projekti, joka on kertaalleen saanut jo rahat sosiaalirahastosta ja sitten toisen kertaan vielä tästä ohjelmasta, varsinkin kun tiedämme, että sosiaalirahastossa on tällainen yhteishallinnointi. Ja sitten taas tätä ohjelmaa rahoittaa komissio. Eli synergiaan suhtaudumme vähän epäillen tässä on ehkä menettelyn ja sisällönkin kannalta päällekkäisyyttä rahoituksessa ja tavoitteen osalta olisin halunnut tässä nyt vähän selkeyttä enemmänkin, vaikkakin sitten nämä synergiavaikutukset on vähemmälle huomiolle. Komissio on pitänyt, pitäytynyt näistä tavoitealueista – näiden prosenttiosuuksien osalta, että miten nämä tavoitteet pitää jakaa prosentuaalisesti ja minkälaista lisäystä voi tapahtua niiden välillä. Tämän haluaisin, tähän haluaisin asettaa jonkinlaiset katot niin, ettei sitten jotenkin poliittisten prioriteettien vuoksi, vaikka jos ajatellaan erilaista painostusta neuvostossa, niin että sitten voidaan kaikkia mahdollisia välineitä käyttää, käyttää neuvoston poliittisten tavoitteiden tukemisen. Eli haluaisin tähän selkeät rajat ajallisesti ja rahoituksen puolesta. Ja olisi vain joka vuosi tehtäisiin seurantaa ja että tällä valiokunnassa voitaisiin päättää sitten vielä siitä, että minkälaista hienosäätöä voidaan tehdä eikä pelkästään tämän tapaisessa joka toinen vuosi. Paljon kiitoksia nyt tässä yhteydessä. Toivon tervetulleeksi Kristiina Asturiaksen komissiosta. Voisitteko te lyhyesti ottaa kantaa näihin esittelen esittämiin kysymyksiin? Hyvin nopeasti, koska kello on jo yli puoli kuusi. Mitä tulee ohjelmien päällekkäisyyteen sosiaalirahastossa ja SIP-ohjelmissa. Halusin kiittää tästä kysymyksestä, koska olen esittänyt itsellenikin tämän kysymyksen, mutta vastaus on hyvin selkeä. Nämä ovat täydentäviä ohjelmia ja ne määritellään asetuksen artiklassa 8. Sosiaalirahastot järjestävät projekteja alueellisella, paikallisella ja kansallisella tasolla, kun taas sitten PSI-ohjelmat, niiden ulottuvuus on paljon eurooppalaisempi. Eli päällekkäisyys ei ole mahdollista. Esitit, pyysitte myöskin esimerkkejä toimista, joita on jo toteutettu. Esimerkiksi on kerätty tilastotietoja, jaettu tilastotietoja on esimerkiksi tehty tutkimuksia ja jaettu tutkimustietoa. Nämä ovat tällaisia spesifisiä toimia, joita PSI-ohjelmasta on rahoitettu. Sitten määrärahat. Minä pyytäisin teitä lukemaan puolivälin tarkastuksen kertomuksen progress-ohjelmasta. Se toimitetaan sihteeristölle. Tässä Tästä käy ilmi, että progressista on saatu hyvin positiivisia tuloksia. Sen määrärahat olivat samantyyppisiä kuin PSI-ohjelmassa ja vaikutukset Euroopan unionin politiikkaan ja lainsäädäntöaloitteisiin, nekin olivat huomattavia. Ja lisäarvoa on saatu yleisesti ottaen ja talous- ja hallintomenettelyt ovat olleet hyvin terveellä pohjalla ja olen valmis keskustelemaan tästä puolivälin tarkastelusta. Sitten mitä prosentteihin tulee, nämä, ne heijastelevat tämänhetkistä tilannetta. Progress-ohjelmassa täytäntöönpano oli 9 prosenttia, mitä tulee innovaatiopolitiikkaan. Ja, Frau Asturias. Paljon kiitoksia, Rova Asturias. Näin ollen olemme käsitelleet tämän kohdan ellei herra Geier halua vielä tähän ottaa kantaa. Nähtävästi ei. Pääsemmekin sitten seuraavan kohtaan esityslistalla, eli kohta 13. Tämä käsittelee Euroopan globalisaation rahastoa. Lausunnon valmistelija on Jorgo Shatsimarkakis ja annankin hänelle puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Euroopan globalisaation rahastohan perustettiin vuonna 2006. Se oli Äh, antieurooppalaisten tunnelmien seuraus, varsinkin Ranskassa äh, tällaisia havaittiin, koska siellä Euroopan perustuslaki hylättiin kansanäänestyksessä ja näin. Komissio sitten ajatteli, että tämän rahaston avulla voitaisiin hiukan mielipiteitä muuttaa. Tässä talossa oli joitakin ryhmiä, myöskin edustajia, jotka alusta lähtien näkivät tämän erittäin kriittisessä valossa, koska Euroopan tasoa ei voida käyttää minään kaikki voipana lääkkeenä. Vuosittain tässä rahastossa on viisi miljoonaa euroa ja nämä ovat äh, varsinkin maatalousrahastosta jäljelle jääviä varoja. Tästä syystä myöskin agrivaliokunta ja työllisyysvaliokunta ovat tässä mukana. Äh, suurin käytetty summa oli 133 miljoonaa euroa. Tämä näyttää, osoittaa sen, että tässä ei käytetä kyllä rahastoa kovinkaan paljon hyödyksi, mutta varoja olisi tarkoitus käyttää nimenomaan jatkokoulutukseen, ei niinkään työllisyysyrityksiin, vaan siis tällaisiin jatkokoulutuskysymyksiin, mikä on hieno lähestymistapa, ja koska mitään selkeitä kriteerejä ei ole, tai ne eivät perustamisvuonna 2006 olleet riittävän selkeät, niin vuonna 2009 niitä muotoiltiin hiukan tarkemmaksi. Ja nyt sitten tässä kriteereitä tarkastetaan uudestaan. Uusi tarkastuskierros äh, käynnistyy. Ja tähän liittyvät myöskin ne tarkistukset, äh, joita tässä esitän. Kyse on 12 tarkistuksesta. Tiedän, että kollega Orttis myöskin tulee tekemään pian pari ehdotusta. Minä käyn nyt nämä tarkistukset lyhyesti läpi. Ensimmäinen liittyy yhteisrahoitukseen. Äh, se oli 50 prosenttia tähän mennessä tämä prosenttiosuus on tarkoitus kasvattaa 65 prosenttiin, mutta tarkoitus on kyllä selkeästi ankkuroida kriteerit tähän, milloin tätä yhteisrahoitusta on tarkoitus kasvattaa rahaston tasolta. Me haluamme myöskin tässä viljelijät ja yksityisyrittäjät mukaan, koska kyse on lähinnä maatalousvaroista, niin tämä on kyllä tärkeä ratkaisu, koska myöskin viljelijät ja yksityisyrittäjät voivat joutua globalisaation jalkoihin, mutta tässäkin täytyy tietyistä kriteereistä pitää kiinni. Kriisi sinänsä, siis rahoituskriisi, sen tulisi olla myöskin yksi kriteeri globalisaatiorahaston varojen käytössä. Eli tällainen liityntäpiste tässä olisi tarkoitus olla. Sitä paitsi jäsenvaltioilla tulisi olla mahdollisuus myöskin saada katettua kustannukset, jotka liittyvät näihin lopullisiin raportteihin. Siis tässä on kyseessä tarkistus kolme. Ja myöskin komission valvontamahdollisuuksia on tarkoitus laajentaa, mikäli maksut suoritetaan alusta lähtien sataprosenttisesti. Tämä on globalisaatiorahaston rahaston erikoisuus se, että heti alusta pitäen voi saada 100 prosenttia ja tässä parlamentti vaatii, että näissä tapauksissa, kun näin tapahtuu, menneisyydessä näin on siis käynyt, komission valvontamahdollisuuksia laajennettaisiin. Tämä on elementti, mitä me emme tunne minkään muun tukielementin kohdalla. Tämä on siis tarkistus 5. No sitten tällaiset väärät maksut, niitä on tarkoitus heti kuittauksen avulla poistaa, eikä siis vuosien jälkeen, vaan välittömästi. Ja jos Euroopan unionin rahoitukselliset intressit tässä ovat vaarantuneet, niin sitten myöskin, ikään niin kuin tarkistuksessa 11 todetaan, niin tarkoitus on sitten soveltaa seuraamuksia. Haluamme myöskin lisää avoimuutta komissiossa. Komission täytyy esittää, että väline on järkevää äh, ajatellen tätä yksittäistä edunsaajaa, eikä tässä ainoastaan korvattaisi jäsenvaltioiden panostusta. Me olemme usein menneisyydessä havainneet, että äh, usein sellaiset varat, joita jäsenvaltio olisi käyttänyt, on korvattu EUn tasolta. Tämän lisäksi haluamme myöskin ottaa tilintarkastustuomioistuimen mukaan. Tähän mennessä näin ei ole tapahtunut juurikaan, koska määrärahat, niitä ei ole edes mainittu monivuotisessa rahoituskehyksessä. Nämä ovat siis tarkistukset 7 ja 8. Haluan tilintarkastustuomioistuimen vahvemmin mukaan. Ja sitten viimeinen tarkistus 12 liittyy delegoituihin säädöksiin. Tämä on Lissabonin sopimuksen voimaistumisen jälkeen ollut koko ajan tapetilla. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valmistelija. Minä pyydänkin Jean-François Lebrandia komissiosta käyttämään puheenvuoron tässä. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur président. Kiitoksia. Haluaisin esittää teille muutamia huomautuksia nyt, kun olen lukenut tekstin ja kuunnellut teitä. Ensinnäkin niin on hyvä muistaa, että meillä voi olla hivenen erilainen näkemys tämän rahaston taustasta. Sen ei ole tarkoitus parantaa edes symbolisestikaan Euroopan unionin suosittua suosittuutta, vaan sitä on pidetty alusta lähtien tärkeänä välineenä. Niitä voidaan osoittaa Euroopan unionin solidaarisuutta, kun ja rakenneuudistusten myötä ihmisiä irtisanotaan. Ja se saattaa johtua siitä, että talous globalisoituu. Tiedämme, että maailmanlaajuistuminen on hyvin myönteinenkin ilmiö, mutta sillä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia. Ja tässä yhteydessä on tärkeää, että voimme osoittaa solidaarisuutta noita työntekijöitä kohtaan, jotka valitettavasti joutuvat kärsimään seurauksista ja tässä, niin kuin yleensä EU-tasolla, on puututtu vain hyvin laajoihin ja merkittäviin saneerauksiin. Ja on siis ryhdytty toimiin, joita voidaan helpottaa irtisanotun työntekijän työllistymismahdollisuuksia kaikenlaisilla toimenpiteillä, joita nimitetään aktiiviseksi työllistämispolitiikaksi. Ja itse asiassa on sata tuhatta työntekijää, jotka ovat hyötyneet näistä rahastotuista. Ja heille se tuki ei suinkaan ole mitenkään symbolista, vaan tuki on ollut aivan todellista apua, jota on saatu EU-sta solidaarisuuden nimissä. Ja kiitän myös valmistelijaa tästä tuesta mm, maatalouden suuntaan, koska tällä ohjelmakaudella – niin maatalous ja erityisesti pienviljelijät, jotka ovat itsenäisiä tilallisia, niin heitähän ei ole katettu. Eli on ihan hyvä, että nyt on tehty päänavasta maatalouden suuntaan ihan tasapuolisuuden nimissä. Sitten talouden, talouskriisin jälkeen, talous- ja rahoituskriisin jälkeen 2009 on laajennettu yhtenä interventioperusteena myöskin yhdeksi perusteeksi myöskin tätä, tämä talouskriisi, ei pelkästään siis globalisoitumista. Ja sitten kriisin jälkeen neuvosto ei ole pystynyt oikein sopimaan komission ehdotuksessa siitä, että näitä interventioita voitaisiin vielä jatkaa. Tuo ehdotus on edelleenkin käsittelyssä neuvostossa. Parlamenttihan tuki tällaista ajatusta. No nyt on uusi ohjelmakausi menossa ja yksi peruste voisi olla tällainen odottamaton kriisi, niin että voidaan kattaa erilaiset kriisit, talouskriisit, mutta yhtä lailla myöskin ympäristökriisit tai muut tekijät, jotka voivat pysyvällä tavalla vaikeuttaa alueellista tai paikallista tuotantoa Eli tässä on siis tällaisia perusteita, jotka liittyvät siis kriisiin. Ne ovat mielestäni hyvä asia, koska nyt neuvottelussa neuvoston kanssa niin ei olla ihan samalla linjalla. Ja sitten yksi tärkeä kysymys, jonka otit esille, ovat nämä sataprosenttiset kertamaksut. Tälle on hyvin yksinkertainen syy, koska nyt kun toimitaan rahoituskehysten ulkopuolella, niin kaikki apu tuki tapahtuu aika hitaasti. Ensinnäkin jäsenvaltion tasolla ennen kuin on laskettu yhteen irtisanomiset valmistettu ohjelma. Sitten komissiossa analysoidaan ja arvioidaan kyseistä ohjelmaa ja katsotaan sitä, että noudattaako se tiettyjä kriteereitä, jotka lainsäädännössä sille on asetettu. Ja sitten komissio tekee ehdotuksen, asiasta keskustellaan neuvostossa ja parlamentissa ja niin edelleen. Eli tässä usein niin saattaa vuosikin vierähtää irtisanomisesta tähän varsinaiseen maksuun saakka. Ja jäsenvaltiot ovat sitten jo itse sijoittaneet osan näistä rahoista ja olisi tärkeää, että pystytään sitten kunnolla suorittamaan nämä interventiot. Ja sitten jäsenvaltiossa odotetaan budjettiviranomaisen vihreää valoa ennen kuin ryhdytään toimiin, joten olisi tärkeää, että nopeasti saadaan tuo raha edunsaajille. E, ja sitten valitettavasti hyvinkin pitkä ja sitten on vielä myöskin takaisinperintä joskus tapahtunut hyvin hitaasti. Ja sitten kun täällä on mainittu kriteerit, niin tässä rahastollahan on, äh, rahastollahan on aika tiukat kriteerit. Ja se voidaan osoittaa jo silläkin, että tähän saakka mennessä niin yksikään interventiopyyntö ei ole tullut hylätyksi parlamentissa ja neuvostossa jos tätä verrataan esimerkiksi äh, luonnon äh, katastrofien solidaarisuusrahastoon, niin siellä on tilanne aivan toinen siellä sovelletaan kriteereitä, jotka löytyvät lainsäädännöstä. No sitten nämä ehdottamanne seuraamukset. Tähän saakka me olemme aina ehdottaneet seuraamuksia, mutta kokemus on osoittanut, että me emme ole koskaan pystyneet eri arviointien ja tarkastojen eh, jälkeen. Ja mehän eh, hyvin eh, usein teemme näitä tarkastuksia, niin olemme joskus siis tehneet takaisin perutaan, mutta ei koskaan havaittu tällaista vilpillistä käyttöä. Ja sitten täältä löytyvät myöskin syyt sille, minkä takia tilintarkastustuomioistuin on mukana arvioimassa ja analysoimassa näiden tukien käyttöä. Ja sitten meillä on täällä tällainen yksi osallistumistapa, joka on tällainen tekninen avustaminen, joka on korkeintaan 5 prosenttia. Tällä hetkellä keskimäärin tämä tuki on 4 prosenttia ja sitten jossain erityistapauksissa on. tämän ylitetty hyvin perust- kansallisten viranomaisten hyvin perustelussa tapauksissa, niin kyseessä voivat olla vaikka tapaukset PK-yrityksissä, koska voidaan to toimia sektorikohtaisesti esimerkiksi koko maassa. Ja sitten se, että ennen kuin on maksettu kaikille yrityksille, kaikille työntekijöille, jotka ovat maantieteellisesti hyvin kaukana viikkoyksikköissä. Joskus tästä kaikesta koituu aika merkittäviä kustannuksia ja sen takia joskus meillä on hyvin ilmiselviä tapauksia, mutta joissa täytyy kuitenkin osoittaa tämä tarve ja silloin se on ihan perusteltua. Sitten ehdotatte tällaista rajaa 50-65 prosenttiin siirtymiseksi rahoituksessa. No, tässä täytyy ottaa huomioon tiukat kriteerit, tarkat kriteerit, joita on paljonkin asetuksessa, esimerkiksi irtisanomisten alueiden ynnä muuta osalta. Ja, mutta sitten on hyvä säilyttää myöskin jonkin verran joustavia kriteereitä niin, että on mahdollista ryhtyä interventioihin sellaisissa hyvin asianmukaisissa tapauksissa, joita jäsenvaltiot meille ehdottavat. Ja siksi meillä on tämä vaihteleva ö, osuus 50-65 prosenttiin, joihin kuitenkin sovelletaan hyvin ennalta määritettyjä kriteereitä. On hyvin vaikea löytää tällainen sovellias tasapaino tiukan kriteerin ja sitten tietyn harkinnanvaran välillä. Ja se, että pitäisi raporteissa sitten mainita, kuinka moni työntekijä on vuoden kuluessa löytänyt uuden työpaikan. No tällaiset elementit voivat olla kyllä ihan hyödyllisiä, mutta haluaisin kyllä todeta, että neuvostossa on keskusteltu esimerkiksi siitä, mikä on vakaa työpaikka. Eli tässä näette, että joka ikinen käsite kirvoittaa kovin paljon keskustelua. No, tässä siis muutamia ajatuksia. Toivottavasti voin auttaa teitä työskentelyssänne. Kiitoksia paljon, herra Lebrun. Onko täällä vielä joitakin kysymyksiä esimerkiksi valmistelijalta tai muilta? Ole hyvä, herra Satsimarka. Niin, tämä komission optimismi on erittäin hieno asia. Se tosi asia, että suurin haettava summa on 133. Totta kai tässä, tämä osoittaa sen, että kysyntää on, mutta se ei kuitenkaan mene tuonne 500 miljoonaan asti, joka meillä vuosittain on käytössämme. Tämä on sekä hyvä että huono uutinen. Totta kai EUlla on mahdollisuus tässä olla osallisena, mutta jos nyt tässä tarkoituksena on vain ilmaista läsnäoloa, jota ei sitten kuitenkaan käytetä, niin kyllähän tässä sitten verovaroja käytetään aivan turhaan, jotka jäsenvaltiotkin voisivat kantaa. ja nämä varathan menevät sitten takaisin jäsenvaltioihin. Nämähän ovat ylimääräisiä. Mutta kuitenkin on hienoa, että pyritte löytämään mahdollisuuksia reagoida nopeasti. Olen myöskin iloinen, että PK-yritykset otetaan myöskin mukaan viljelijöiden ohella. Tämä on mielestäni tärkeää. Toisaalta tässä pitäisi kuitenkin ottaa selkeämpiä kriteerejä mukaan huomasin kyllä, että olemme tulleet tähän puoliväliin toisiamme vastaan. Ja kiitoksia tästä puheenvuorosta ja tulen jatkossakin seuraamaan, mitä teette. Kiitoksia paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä? Ahaa, herra Lebrun vielä. Kiitos puheenjohtaja. Unohdin reagoida tähän summaan, josta esittelijä puhui. Meidän täytyy muistaa, että kyse on rahastosta, joka on talousarvion ulkopuolella ja jonka maksimikapasiteetti on 500 000. Eli tätä rahastoa, se, että tätä rahastoa ei käytettäisi, niin se ei vaikuta millään muotoa niihin elementteihin, ulottuvuuksiin, jotka löytyvät talousarvion sisältä. Tämä on täydentävää niihin toimintoihin, joita yritykset tai julkisviranomaiset voivat harjoittaa. Ja jos kaikissa maissa olisi olemassa järjestelmiä, joilla yritysten toiminnan uudelleenjärjestäminen voitaisiin hoitaa mahdollisimman tehokkaalla tavalla, niin silloin meidän ei täytyisi edes puuttua asioihin ja se olisi hyvä. Meillä on kuitenkin tavoitteita sosiaalipolitiikassa ja tavoitteena on nolla euron käyttäminen. Eli mitä vähemmän käytetään, niin sen parempi on yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne kyseisessä maassa. Kiitos. Kiitoksia paljon herra Lebrun tästä täydennyksestä. Nyt päätämme tämän esityslistan kohdan käsittelyn ja pääsemme viimeiseen kohtaan esityslistalla tänään. Kyseessä on talousarvio 2013. Kyse on mandaatista trilogille ja annankin tässä nyt esittelijälle Christopher Fjellnerille puheenvuoron. Christopher, Christopher, ole hyvä. Kiitoksia, tämän voin esittää hyvin niin lyhyesti. Eh, Tämähän on sellainen tehtävä, eh, joka eh, sitten seuraa, kun on kertaalleen toiminut esittelijänä vastuuvapausasiasta. Omassa lausunnossani olen ajatellut keskittyä lähinnä yhteen asiaan, josta myös puhuttiin tuossa päätöslausumassa, joka koski vastuuvapautta, nimittäin nämä maksamattomat maksusitoumusmäärärahat joita budjetissa vielä on. Ja ne lähinnä ovat peräisin monivuotisista ohjelmista, esimerkiksi kohesiopolitiikan alalla. Ja olen koittanut huomauttaa siitä, että näiden määrä lisääntyy kovasti 2010, niiden määrä nousi lähes 10 prosenttia ja vaikka tämä tietysti vaihtelee ohjelmointikauden aikana, niin uskoisin, että tämä on kuitenkin ongelma erityisesti talouskriisin yhteydessä. Ja olen huomauttanut, että nämä maksamattomat maksutoisuusmäärärahat niin saattavat tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiolla on vastaanottovaikeuksia. Ja kun keskustelimme budjetista 2013, kun keskustelemme siitä, niin on tärkeää, että muistamme sen, että voivatko jäsenvaltiot ylipäätänsä ottaa varan nämä, vastaan nämä määrärahat. Ja siksi tähän pitäisi kiinnittää huomiota 2013 budjetti valmistelussa ja seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Ja sitten lopuksi vielä olen maininnut senkin, että nyt kun käydään kovasti keskustelua omista varoista, että minkä tyyppisiä omia varoja tulee kyseeseen. Ja nyt on sellaisia ennakko tapauksia, että keksitään uusia omien varojen lähteitä joka viikko ja sitten, että mitä näistä sitten valitaan, niin niillä varmasti on sitten erilaisia vaikutuksia ylipäätään talouteen. Eli erityyppisten omien varojen keruujärjestelmät, joita käytetään EU:ssa, niin niitäkin pitäisi tarkastella ennen kuin päätetään siitä vain muuttaa jotain tulon lähteen keruujärjestelmää EU-ssa. No ehkäpä neuvottelijat sitten tosiaan katsovat tätä maksamatta olevien maksusitomusmäärärahojen kysymystä ja erityisesti sitä taustaa vasten, että jäsenvaltiolla saattaa olla vastaanottovaikeuksia näiden määrärahojen käytössä. Kiitoksia paljon, Christopher. Kun ajatellaan niitä kokemuksia, jotka liittyvät näihin käytettyihin varoihin, niin esitin parlamentille kohesio- ja rakennerahastojen kohdalla, niin tämä kysymys, jonka sinä esitit, on yksi keskeisimmistä. Voin vain tukea tätä lausuntoa. Ensinnäkin haluaisin pyytää, että Jennifer Brown komissiosta käyttäisi puheenvuoron. Annan teille puheenvuoron. Kiitoksia paljon. Ensinnäkin kun ajatellaan budjettiluonnosta vuodelle 2013, niin komission täytyy tehdä päätös siitä huomenna ja komission jäsen Lewandowski menee huomenna Kobuun esittelemään äh, budjettiluonnoksen. En nyt tässä puhu mistään yksityiskohdista äh, liittyen kollegion päätökseen. Kun ajatellaan näitä maksamattomia talousarviositoumuksia, niin komissio kyllä tarkasti äh, tutkii näitä. 207 miljardia oli tämä summa vuonna 2011. Maksamattomat maksusitoumusmäärärahat on kyllä budjetin seuraus, kun ajatellaan eriteltyjä sitoumuksia ja maksuja. Voimme arvioida vain, että mikä kasvu rallien kohdalla on vuosittain, kun ajatellaan näitä maksuja ja sitoumuksia. Totta kai tässä muilla elementeillä myöskin on osuutensa asiaan ja eri kohdin ohjelmakautta tämä äh, RAL muuttuu. Ja näitä maksuja ehkä sitten hyödynnetään enemmän loppuvaiheessa. RAL on hyvin korkea nyt, mutta se pitäisi myöskin ottaa huomioon sitten jakson loppukaudella. 50 prosenttia RALista äh, kohdistuu kohesioon otsakkeen 1b kohdalla. Ja kun ajatellaan N plus, y, N plus 2 sääntöä ja N plus, 2, N plus 3 sääntöä, niin RAL on kasvanut edelleen. No tätä asiaa voidaan käsitellä eri tavoin. Voidaan tietysti vähentää uusia sitoumuksia budjetissa, mutta tämä on tietysti hyvin vaikeaa, kun ajatellaan monivuotista ohjelmasuunnittelua. Sitten toinen lähestymistapa on se, että kasvatetaan maksuja, maksujen määriä, mutta tämänhetkiset budjettimenettelyt ovat osoittaneet, miten vaikeaa tämä poliittisesti voi olla, varsinkin kun neuvosto on ollut hyvin haluton lähtemään tähän. Tai sitten on myöskin mahdollisuus eh, olla sitomatta näitä varoja, mutta tässä on hyvin, tärke, tässä on hyvin paljon tärkeitä sääntöjä takana, niin kuin N plus 2 ja 3. On hyvin tärkeää, että me eh, käsittelemme RAL-kysymystä. Ja kuten esittelijä totesi, tämä on hyvin tärkeää myöskin, kun ajatellaan budjettineuvotteluja. Ratkaiseva elementti on se, että neuvotteluissa me päädymme sellaiseen tilanteeseen, että saamme kyllä eh, maksujen ja sitoumusten välisen kuilun ylitettyä, ja viimeiset kaksi budjettimenettelyä ovat osoittaneet, että tämä on hyvin vaikeaa. Sitoumus, sitoumukset ovat kasvaneet hyvin merkittävästi ja maksut ovat pysyneet melko rajallisina. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä vastauksesta. Ymmärsinkö oikein? 207 niin miljardia vuoden 2010 lopussa. Vai oliko se 2011? Aha, 2011. Paljon kiitoksia. Ja nyt vielä valmistelija, herra Fjellner. No onpas aika iso summa rahaa, 207 miljardia. Siis suuret numerot ovat aina pelottavia. Kaksi asiaa pisti silmään. No, ehkä nämä ovat rippeitä vastuuvapaudesta. Ehkä meidän tulisi sitä tarkastella valiokunnassa tarkemmin tulevaisuudessa – Ymmärrän, että me olemme näin jo toimineet aikaisemmissa tapauksissa. Me olemme lisänneet maksujen määrää, jotta talouskasvu saadaan liikkeelle. Ja komissio No minä uskon, että jos me nopeutamme vaksuja tai muutamme tätä N plus niin silloin sen tulisi virhetasoon vaikuttaa jollakin tavalla. Jos sääntöjä muutetaan, niin minua huolestuttaa se, että se saattaa vaikuttaa sitten virhetasoon. Ja minun mielestäni tätä tulisi pitää valiokunnassa silmällä. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, mielenkiintoinen asia No sain nämä numerot vastuuvapauden yhteydessä, mutta en ehtinyt tarkastella yksityiskohtia. Ehkä meidän tulisi valiokunnissa kunnassa tätä tarkastella. Kun me puhumme näistä summista, niin mistä maista me puhumme? Onko todellakin näin? Me aina kuulemme, että meidän täytyisi tehdä A, B ja C talouskriisin takia – mutta onko todellakin niin, että suurimmat maksamattomat summat ovat niissä maissa, joissa on talouskriisi, vai eikö näin ole? Ehkä jossakin vaiheessa meidän tulisi tätä tutkia syvällisemmin ja tarkastella sitä, miten nämä rallit jakaantuvat eri maiden välille, ja onko se ongelma juuri siellä, missä meille sanotaan, että ne ongelmat ovat. Nämä olivat vain muutamia ase- ase- ajatuksia, joita keskustelu herätti. Paljon kiitoksia, Christopher. Parlamentti on kyllä varmasti tässä ottanut hyvän asian esille. Tämä osoittaa selvästi, että on valtavia eroja jäsenvaltioiden välillä näissä sitoumuksissa nimenomaan aluekehitys, rakenne ja kohesiorahastossa. Hyvä esimerkki on Viro, jossa varoja käytetään hyvin paljon tänä päivänä. Ja sitten muissa maissa tuo luku on huomattavasti kehnompi. Meidän pitäisi todellakin tarkemmin katsoa, miltä kehitys näyttää, mitkä ovat syyt ja miten me voisimme auttaa, koska on liian helppoa katsoa ainoastaan yhteisrahoitussummia. Täällä on ehkä muitakin esteitä, kapasiteetin kasvua, päätöksentekorakenteita sun muita. Rova Brown, voisimme saada komissiolta vastauksen rahastojen kehityksestä? Voitteko sanoa jotakin maksamattomista maksusitoumuksista? Ovatko ne jossakin budjettikohdassa? Tämä voisi olla erittäin mielenkiintoista. Ajatellen jatkokeskustelujamme. Kiitoksia. No, suurin osa näistä maksamattomista summista, noin 50 prosenttia, liittyy otsakkeeseen 1b, eli ähm, rakennerahastotoimiin ja yhdistettynä sitten maaseudun kehittämiseen, joka on samantyyppinen rakenne. Näin sadan lähestulko kaksi kolmasosa näistä maksamattomista mm, sitoumuksista. Vastaanottokyvyn osalta niin on nähtävissä, että jonkinlaista vauhditusta on nyt tapahtumissa. Tämä nähtiin 2011 loppupuolella, kun tuli hirveästi jäsenvaltioista näitä maksupyyntöjä ja itse asiassa sitten 2011 meille jäi 11 miljardia vielä näitä ö, maksamatta näitä hakemuksia. No osa niistä hakemuksista tuli liian myöhään, mutta osa sitten johtui siitä, että meillä oli ö, maksu määrärahoja niin rajallisesti budjetissa mutta siis, että maksuihin on nyt ryhdytty ja erityisesti siinä vaiheessa, kun N plus 2 ja N plus 3 tilivuodet tulevat tässä ajankohtaisiksi, niin silloin nähtävästi jäsenvaltiot yrittävät parantaa vastaanottokykyään. Thank you very much, Mrs. Brown. Hyvä, paljon kiitoksia, Rova Brown. Me olemme nyt päässeet esityslistamme loppuun. Kiitän kollegoja, kiitän tässä myöskin aivan erityisesti sihteeristöä. Meillä oli tänään hyvin laaja ohjelma, tänä aamuna myöskin kuulemistilaisuus. Haluan sihteeristö ja herra Nerli valmistelivat nämä aivan erinomaisesti. Kiitoksia kaikille niille, jotka muista toimielimistä ovat olleet mukana ja kiitokset myöskin tulkeille ja näin päätän tämänpäiväisen kokouksen. Kiitos.